We start with the votes, but I wanted to tell you if we could finish. Aloitetaan äänestyksillä ja sitten puolen tunnin kuluttua keskeytämme, otamme Tökisin mietinnön ja Tanskan ministeri tulee, tulee varttia vailla. Aloitamme äänestyksellä. Herra Berlinger, joka on jättänyt meidät, en ymmärrä miksi koska tämähän on kaikkein mielenkiintoisen valiokunta. Teidän täytyy kuitenkin tehdä nämä työnne loppuun. Tämä koskee Bologna, tämä mietintö. Haluatteko sanoa jotain ennen kuin äänestämme? Minuutti. Only a word. I want, <clears throat> I want to draw your attention. Haluan vain kiinnittää huomionne kapasen 23 ja viimeisen tarkistuksen, joka on siellä otettu esille. Olemme työstäneet tätä tär- tärkeää yksityiskohtaa. Tämä nimittäin liittyy tuohon pääohjelmaan, itse mietintöön, mikä merkitsee sitä, että bolonia prosessin ja eurooppalaisen korkeakoulutusalueen välinen suhde, kuten myöskin yhteisön, siis unionin. Tehän tiedätte, että Bukarestissa pidetään tämä joka toinen vuosi pidettävä ministeritason kokous. Se pidetään Meillä on Euroopan alue Euroopan unionin sisällä. Ja, jat- ja tätä jatketaan oudosti, koska tuota aluetta pidetään unionin ulkopuolisena. No asia on yritetty nyt järjestellä. Lissabonin sopimuksen äh, myötä se on mahdollista, eli tämä tarkistus painottaa sitä, että on tärkeää ottaa huomioon tämä kohta. Ainoa asia, jonka halusin tässä nyt painottaa ennen kuin ryhdymme äänestämään. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitos. Onko teillä korttinne? Kompromissi yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 ja 58 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 57 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 12 annalla 9 vastaan. 60 puolesta vastaan. Kerran vielä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 61 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 64 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 63 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 62 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 65 puolesta vastaan, tyhjää, hyölätty. 66 puolesta vastaan,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 Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. 82 siis Vergialta. Äänestys on päättynyt. Kaksikymmentä vastaan kolme hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kohta 100 McClarkinilta puolesta vastaan tyhjä hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 107 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 109 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 110 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 111 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 112 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Näin mennään 119 seuraavalla sivulla. Mikalskilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin mennään 100, 132 seuraavalla sivulla. Mitä olisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin mennään 141 paljadelilta puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys on alkanut 141. Äänestys on päättynyt. 14.10 hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Se olisi, jos vaikka olisitkin äänestänyt, se olisi kuitenkin hylätty. Edustajan Nevadalova. Niin, teidän pitäisi aina näyttää merkkiä. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten seuraavaksi 146 puolesta vastaan hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää. Vielä kerran 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys on alkanut 156 Matulalta. Äänestys on päättynyt. 13.11 hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 ja 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 160 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 äh, kahdessa eri osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 seuraavana. Nevita Louvalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 173 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjää tarkastetaan. 175. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 11.6 hylätty. Kompromissi 11 puolesta. Vastaan. tyhjä, Hyväksytty. 180 Vattimolta puolesta. Vastaan. ja Hyväksytty. 181 puolesta. Vastaan. tyhjä, Hyväksytty. 182 ja 183 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 184 puolesta. Anteeksi. 184 raukeaa. 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin sitten Matula 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 192 puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 hyväksytty 200 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 201 puolesta vastaan tyhjää hylätty 202. Haluatteko tarkistaa? No, 201. 201 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt 17 vasta 6, koska Nevitä Loovalla ei ole kortteja. Ei pitellä. Ja vedellä kone ei toimi. Missäs me nyt olimmekaan? 202. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 203 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja näin 211 Silvia Kostalta puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 212 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 213 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 213 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 14 vastaan eh, ja 11 puolesta hylätty. 214, eikö? ja 215 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin mennään. Ensimmäinen osa 10 seitsemästä Vergialta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 11 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 13.12 hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 ja 15 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys on alkanut 14.15. Äänestys on päättynyt. 17 vasta 9 ja hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan hylä, tyhjä, hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 23 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Ensimmäinen osa siis 23. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 16 vastaan 10, hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 31 Migalskilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten mennään 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Imkon lausunto. Yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 14, 15, 16 puolesta vastaan tyhjää kaikki hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 22 puolesta, kaksi vastaan ja kaksi tyhjää ääntä. Lämpimät onnittelut, hyvä kollega Berlinger. You want to say something, please? Haluatteko sanoa jotain? Olkaapa hyvä. Niin. Halusin sanoa, että tein ensinnäkin virheen, koska äänestin tyhjää, mutta en tarkoittanut sitä, joten voisitteko korjata sen tuonne pöytäkirjaan? Joo, kyllä se vaihdetaan. Seuraavaksi. Haluaisin hyvin lämpimästi kiittää kaikkia kollegoita ja varsinkin puheenjohtajaa, joka tämän työn aloitti mietinnöllään vuonna 2009. Ja tämä mietintö sopii tuohon samaan ajatusmalliin. Haluaisin kiittää huomioon siihen, että teimme tärkeän päätöksen ja toivottavasti täysistunto voi sitä tukea. Haluaisimme nimittäin täysistunnon käsittelevän tämän viimeistään maaliskuussa, sillä Bukarestin konferenssi pidetään huhtikuussa ja mielestäni olisi hyvä asia, että kun ministerit tuolloin tapaavat, niin he tuntisivat myös parlamentin tahdon. Toiseksi Toiseksi siis minun mielestäni me olemme toimineet kovin rakentavasti, luoneet eurooppalaisen alueen Bolonian prosessin alaisuuteen. Tämä erittäin pitkä matka ja raskas matka on nyt muuttunut jo puistokävelyksi, mutta asia ei voida jättää yksittäisten yliopistoiden – toivon, toiveiden varaan. Mehän tiedämme, että jäsenvaltioilla on kompetenssi. Ja olemme samalla sopineet siitä, että EUlla on myöskin oma toimivaltansa ja roolinsa. Sehän löytyy myöskin tästä mietinnöstä. Ja näin ollen minusta meidän pitäisi viedä tätä asiaa eteenpäin. Niin eh, haluavatko muiden, haluaisin pyytää muita ryhmiä eh, työskentelemään sen eteen, että me mahdollisesti saisimme keskustelun Bolonian prosessista täysistunnossa. Bolonian prosessi on asia, joka kiinnostaa ja koskee kaikkia opiskelijoita ja pyytäisin, että sosiaalidemokraatit, ECR, liberaalit, vihreät, että me pyytäisimme mietintöä. Tämä on asia, joka on otettava esiin meidän ryhmissämme. Selvä. Kiitos. Siirrymme seuraavaan äänestykseen EU-kansalaisuuteen. Tämä on Lykke Godin mietintö. Haluaako edustaja Lökkegoon puhua? Mahtavaa, ei. Siirrytään suoraan äänestykseen. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kymmenen puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Yksitoista puolesta. Vastaan tyhjää hylätty 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty suullinen tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 15 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan tarkistus 15 äänestys alkaa äänestys päättyy 19, 19.5 hylätty. Joten seuraavaksi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 38 puolesta Ja, anteeksi, sanoo puheenjohtaja. 36 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa 36. Äänestys päättyy. 13.11 hylätty. 37 puolesta vastaan. Ihan se raukeaa. Ihan. okei, okay, raukeaa. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 40 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 40 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta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 vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta kaksi vastaan hyväksytty. Onnittelut edustaja Lykkägoodille. So now we come before the Danish presidency we come we come now nyt ennen kuin siirrymme Tanskan puheenjohtajakauden puheenvuoroon, otamme edustajat Tökesin mietinnön. Edustaja Tökes, teillä on puheenvuoro.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 kuulostaa ehkäpä jossain määrin äh, subjektiiviselta. Tiedätte oikein hyvin, että Keski- ja Itä-Euroopassa on hyvin äh, on levinnyt äh, hyvin paljon epäuskoa ja epäluottamusta unionin suuntaan. Ja sen vuoksi meidän pitäisi ehkäpä tehdä jotakin tätä vastaan. Meidän täytyy taistella tätä epäluottamusta vastaan. Meidän täytyy palauttaa luottamus Euroopan unioniin ja toimielimiin. Ja tässä erityisessä tilanteessa sanoisinkin, että meidän Bolonian prosessimme on osa tätä epäluottamusta. Nimittäin siksi, että Bolonian prosessi otettiin käyttöön hyvin äkkinäisesti näissä kommunistisissa entisissä maissa, myös Romaniassa ja Bulgariassa. Bolognan prosessi e, johtui nimenomaan siitä, miten se otettiin käyttöön, ei toiminutkaan e, niin kitkattomasti kuin haluttiin. Se on vaikuttanut hyvin paljon yliopistojen ja korkeakoulujen oppisopimuksiin ja opintosuunnitelmiin ja sen vuoksi se on nyt otettava tässä esiin myös tämän mietinnön yhteydessä ja Berlingenin sopimuksen yhteydessä. Meidän täytyy palauttaa luottamus Bolonian prosessiin ja meidän täytyy integroida ihmiset tähän prosessiin, joka tulee olemaan hyvin pitkän aikavälin prosessi ja tulee vaikuttamaan hyvin pitkälti korkeakoulujen uuden aikaistamiseen. Kriisi, talouskriisi nimittäin ja yleinen kriisi, joka on tällä hetkellä nähtävissä Euroopassa ja koko maailmassa, vaikuttaa hyvin paljon erityisesti Keski- ja Itä-Euroopan maihin. Ja tästä syystä korkeakoulukysymys on hyvin suuri haaste, ei ainoastaan meidän maissamme, vaan luonnollisesti myös koko Euroopan unionissa. Euroopan parlamentin kantaa on työstetty uudelleen viime aikoina ja Eurooppa-valiokunta 20. syyskuuta 2011 antoi tiedonannon ja tämä tiedonanto se, se meidän täytyy ottaa itsellemme, koska siinä puhutaan nimenomaan tästä älykkäästä ja kestävästä kehityksestä ja meidän täytyisi tuoda mukaan oma kantamme kuten kaikki tietänevät, vaikuttaa siltä, että korkeakoulusektorin avulla voidaan työskennellä ja taistella työttömyyttä vastaan ja vastata suuriin haasteisiin. Me tiedämme kaikki, miten korkea nimenomaan nuorisotyöttömyys on Euroopassa tällä hetkellä – Ja me tiedämme, että nuorisotyöttömyys keskimäärin on 21 prosenttia. Ja me tiedämme, että nimenomaan hyvin koulutettujen nuorten keskuudessa tämä on huomattavasti pienempi, nimittäin 5,4 prosenttia. Nuoret joilla ei ole mitään ammattipätevyyttä, heidän työttömyysasteensa on 50 prosenttia, joka on siis huomattavasti korkeampi kuin koulutetuilla nuorilla. Tämä nimenomaan osoittaa, miten tärkeätä on huolehtia nuorten kouluttamisesta ja pätevöittämisestä niin, että voidaan vähentää nuorisotyöttömyyttä. Tässä on paljon muitakin tilastotietoja, jotka ovat aika merkittäviä. Jos katsomme, niin 26 prosenttia työmarkkinoista on korkeasti koulutettujen nuorten työllistämiä. Mutta meidän täytyy myös huomioida muiden tulevaisuus. Tulee olemaan välttämätöntä 2020-strategian äh, myötähän äh, koulutettujen määrä, korkeasti koulutettujen määrä työmarkkinoilla pitäisi olla 35-40 prosenttia. Tämä tulee olemaan aikamoinen haaste meille jatkossakin ja tämä tulee viemään meidät nimenomaan siihen suuntaan, että meidän täytyy toteuttaa ja uuden aikaistaa eurooppalaista korkeakoulupolitiikkaa. Ja kun me tarkastelemme parasta 500 korkeakoulua maailmassa, niin huipussa Täällä huipulla on 200, eli ei 300, anteeksi, 200 eurooppalaista ja 300 korkeakoulua ovat muualta maailmasta, vaikkakin meillä on noin 4000 korkeakoulua Euroopan unionissa. Joten jos me kysyisimme Euroopan kansalaisilta, niin he todennäköisesti arvioisivat eurooppalaisten korkeakoulujen osuuden korkeammaksi. Minä itse olin hämmästynyt tästä kohtuullisen matalasta osuudesta, eli siis 200 näistä 500 huippukoulusta. Ja tämän 200 joukossa on tuskin lainkaan Keski- ja Itä-Euroopan korkeakouluja. Joten jos me nyt todellakin katsomme kaikkia näitä tilastotietoja, niin niiden pohjalta on selvää, että meidän täytyy vakavissamme ottaa tämä uuden aikaistamisprosessi. Meidän täytyy ottaa myös Berliinin prosessi hyvin vakavasti. Ja haluaisin vielä sanoa, että nämä molemmat ohjelmat ovat täydentäviä. Ne täydentävät hienolla tavalla toisiansa. Tämä on mahtava yhdistelmä, mikä meillä nyt on täällä Euroopan parlamentissa ja kulttuurivaliokunnassa – käsiteltävinä. Eli meillä on jo keskitetty hyvinkin pitkälti näiden aiheiden käsittelyä kahdella mietinnöllä. Kaksi asiaa vielä tässä mietintöluonnoksessa, jonka te kaikki olette kielellänne saaneet. Nyt on aika lähteä käsittelemään tätä mietintöä ja siihen voidaan tehdä tarkistuksia, mutta muutama avainasia vielä liittyen tulevaan työhön. Me elämme muuttuvassa maailmassa, jossa puitteet muuttuvat äh, jatkuvasti ja meidän täytyy itse kyetä sopeutumaan tähän muuttuvaan maailmaan. Ja se täytyy huomioida myös äh, tässä perinteisessä korkeakouluopetuksessa. Kysymyksessähän täytyy olla elinikäinen oppiminen. Ja sen vuoksi meidän täytyy myös vastata näihin haasteisiin ja meidän täytyy yhä nopeammin vastata näihin jatkokoulutusvaatimuksiin. Tärkeää on myös liikkuvuus korkeakoulujen välillä. Se täytyy voida mahdollistaa myös jäsenvaltiotasolla. Eli myös eri tavallaan alat, että niiden välillä on liikkuvuutta. Ja täytyy huomioida myös itä ja länsi, jossa on tavallaan olemassa jonkinnäköinen virtuaalinen muuri vielä. Voisi olla suureksi tueksi, mikäli Itä-Euroopan korkeakoulujärjestelmä saisi enemmän tukea ja sitä kautta voisimme kaataa tämän virtuaalisen muurin. Erittäin tärkeää on myös jatkuva investointi ja myös se, että löytäisimme innovatiivisia opetusmenetelmiä. Voisi sanoa, että demokratia maksaa. Näin on. Ja se koskee myös tätä asiaa. Demokratia ei ole halpaa, se maksaa. Ja se on yhteiskunnille suuri investointi. Mutta erityisen tärkeää on myös huomioida innovaatio ja tutkimus, joka myös maksaa, mutta ne ovat hyvin kannattavia investointeja. Sen lisäksi on huomioitava myös työmarkkinat. Jos me tarkastelemme työmarkkinoita ja perinteisiä akateemisia koulutusmenetelmiä, niin ne ovat tavallaan etäytyneet toisistaan ja tätä etäisyyttä meidän täytyy lyhentää. Meidän täytyy tehdä jotain, että voimme lyhentää koulutuksen ja työmarkkinoiden välistä etäisyyttä. Akateemikoita, akateemisia, äh, akateemisesti koulutettuja täytyy tavallaan seurata, mitä he tekevät työmarkkinoilla. Esimerkiksi äh, Ceausescun kaatumisen jälkeen minun kaupungissani perustettiin yliopisto. 2008 tämä yliopisto akkreditoitiin Romanian lainsäädännön mukaisesti ja se oli meille niin todella tärkeää Romaniassa. Me halusimme tarkastella työvoimapulaa meidän maassamme. Me halusimme tiedä, saivatko nämä yliopistosta valmistuneet järkeviä työpaikkoja jälkeenpäin. Tästä meidän täytyy kerätä kokemuksia ja silloin me koke- ky- kykenimme toteamaan, että tietyissä yliopistoissa valmistuneet saivat hyvin nopeasti työpaikan, mutta joillain aloilla se oli huomattavasti heikompaa. Ja meidän täytyy hankkia itsellemme nämä tiedot. Toinen hyvin tärkeä asia on se, että meidän täytyy tehdä yhteistyötä myös ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Korkeakoulu, sektori täytyy integroida yhteiskuntaan, paikalliseen, alueelliseen yhteiskuntaan, kansalaisjärjestöihin ja niin edelleen. Nimenomaan Oradiassa Tämä koski erityisesti pankkisektoria. Meillä luotiin koulutus pankkisektorille ja tavoitteena oli tavallaan tämmöinen lähentyminen ja me olemme voineet esimerkiksi Unkarin öljyyhteyden kanssa tekemään jo sopimuksia ja tätä kautta opiskelijoita valmistamaan paremmin työmarkkinoille. Ja minähän puhun tässä jo näistä tavallaan epätasapainosta eri jäsenvaltioiden kesken. Romanian, Romanian ja Unkarian, Unkarin äh, raja-alueilla Debrecen ja Oradea esimerkiksi ovat hyvin lähellä toisiansa ja äh, nämä kaupungit tekevät äh, hyvää yhteistyötä, samoin kuin parin muutaman muunkin kaupungin kanssa, Segetin ja Temesvaarin Meillä on osuuskuntia siellä rakennettu ja hyvää yhteistyötä yliopistojen kanssa. Mutta tällaista yhteistyötä pitäisi toteuttaa lännen ja keski- ja itä-Euroopan kesken. On erittäin tärkeää, että työstetään yhteinen opintosuunnitelma niin, että saataisiin Unkarissa yhtenäinen opinto opintosuunnitelma ja taso niin, että kaikilla olisi sama opintosuunnitelma, niin että kaikki voisivat sitä kautta saavuttaa saman laatutason. Sen lisäksi haluaisin sanoa, että tämä eurooppalainen korkeakoulualue, siinä meidän täytyy parantaa liikkuvuutta. Erasmus on varsinainen menestystarina. Voisi sanoa, että Erasmus stipendijärjestelmä ja tämän järjestelmän äh, toteuttaminen on ollut äh, todella hienoa. Kymmenillä tuhansilla opiskelijoilla on ollut äh, mahdollisuus hyödyntää tätä stipendiä. Minun veljen poikani kykeni opiskelemaan Ranskassa ja monien tuttavien lapset ovat voineet opiskella ulkomailla. Ja kun nämä nuoret opiskelijat palaavat takaisin Romaniaan, niin tästä tulee, he tuovat oman osaamisensa yhteiskuntaamme ja sitä kautta voimme jälleen paremmin integroitua Eurooppaan. Joten näitä korkeasti koulutettuja nuoria on tuettava, koska he ovat osa integraatiota. Ja on myös hyvin tärkeää, että me investoimme näille aloille, korvamerkitsemme varoja niin, että esimerkiksi tuettaisiin ja investoitaisiin enemmän äh, maisterin tutkintoihin. Ja kun Euroopan unioni tällä hetkellä kamppailee tiukassa äh, taloustilanteessa, niin vetoaisin, että näissä, tässä asiassa meidän ei tule säästää. Ja haluaisinkin pyytää teitä kaikkia, myös komissiota, huolehtimaan edellytyksistä tähän. Das war eine breite... Kiitos kollega Tökes. Te annoitte hyvin laajan kuvan Euroopan korkeammasta koulutuksesta. Ei ainoastaan Itä-Euroopan yliopistot ole kärsineet Boloniasta. Bolonia on ollut kaikille aikamoinen juttu ja kaikilla on ollut ongelmia. Ja teillä tavallaan oli siinä etu, että teidän oli muutettava koulujärjestelmänne oli mikä oli muurin kaatumisen jälkeen. Meille se oli vielä vaikeampaa tehdä selväksi yliopistoille, että heidän täytyy muuttaa jotain, kun kaikki oli kuitenkin toiminut tähän asti hienosti. Hyvä. Kiitokset oikein paljon näistä näkemyksistä Romaniassa ja rajat ylittävästä ongelmista ja yhteistyöstä Romanian ja Unkarin välin. Se oli hyvin äh, mielenkiintoista. Viisi ihmistä on pyytänyt puheenvuoroa ja pyytäisin, että olisitte hyvin äh, lyhykäisiä sen vuoksi, että Tanskan puheenjohtajamaan edustajat ovat tuolla jo odottamassa. Haluaisin päättää tämän kello 10. Meillähän on mahdollisuus puhua tästä vielä. Ďakujem vám pekne. Ehm, rada by som povedala na začiatku, že určite súhlasím so všetkým, čo... Puheenjohtaja Haluaisin sanoa, että tuen kaikkea, mitä esittelijä juuri sanoi. Uskoakseni mietintö on hyvä pohja toimia. Ehkäpä vielä muutama tarkistus on tarpeen, jota sitä voidaan parantaa edelleen. Voi hyväksyä kaiken, mitä totesitte. On totta, että Itä- ja Länsi-Euroopan välillä on valtavia eroja. Ja teidän ehdottamanne malli on erittäin hyvä opintosuunnitelman muodossa. Tältä pohjalta voitaisiin luoda yhteinen pohja niin, että yliopistosta valmistuneet voivat hyödyntää koulutusta siinä maassa, jossa ovat opiskelleet. Mainitsitte mietinnössänne myös yritysten ja yliopiston välisen toiminnan ja yhteistyön. Se mahdollistaa sen, että voimme varmistaa, mitä taitoja valmistuvat tarvitsevat. Meidän täytyy muistuttaa opiskelijoita siitä, millä tavalla täytyy opiskella, jotta se on tehokkaampaa. Ja työtä täytyy jatkaa myös sen jälkeen, kun koulutus on päättynyt yliopistossa. Emme saa unohtaa sitä, että emme saa vain <clears throat> suoltaa yliopistoista työntekijöitä ja valmistuneita, vaan kysymys on enemmänkin siitä, että voidaan luoda myös toisenlaisia arvoja. Emme aina saa keskittyä pelkästään siihen, että luodaan vain työntekijä työmarkkinoille. Täytyy pitää mielessä myös se, että autamme tuota henkilöä kehittymään myös itse. Mainitsette mietinnössänne sen, miten tärkeä on tuo askel yliopistosta työelämään nuoria täytyy auttaa tässä. Mainitsitte myös koulutuksen työelämässä. Se on tärkeää. Se on myös tärkeää meille parlamentissa, jotta voimme sitten sanoa sanottavamme, kun luodaan ehdot sille, millä tavalla harjoittelijat työskentelevät. Kollegatkin ovat ottaneet sellaisia harjoittelijoita tänne, jotka eivät saa palkkaa. Meidän tulisi siis aloittaa tältä omasta talostamme ensin korjaamaan tilannetta. Kiitoksia. Ja seuraavana Cver. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Ehm, Najprej čestitam gospodu kolegu Tökešu za tako celo... Haluaisin äh, toivottaa onnea kollega Tökesille, kun hän on tehnyt näin kattavan analyysin Bolonian prosessin nykyaikaistamisesta. Haluaisin muistuttaa siitä, että tämän toimikautemme aikana on käsitelty korkeakoulukysymyksiä. Ja viittaan erityisesti edustaja Schmidtin erinomaiseen mietintöön, joka koskee korkeakouluja ja talouselämää. Sitten itse olen tehnyt nuorisosta ja liikkuvuudesta mietinnön, ja Berlinger ottaa esille eurooppalaiset toimielimet ja Bolognan prosessin kehityksen. Tuo mietintö keskittyy korkeakouluelämän rakenteiden nykyaikaistamiseen. Mielestäni on erittäin tärkeää, että tämän toimikauden aikana aloitetaan itse asiassa Bologna-prosessin uusi vuosikymmen. Me tarvitsemme konsensusta ja meidän täytyy välittää poliittinen viesti asiasta. Mehän tiedämme, että vielä tällainen vanha yliopistomalli on opiskelijoiden ja professoreiden mielessä, mutta nyt Bolognan prosessi voi olla uusi alku, kun sitä halutaan syventää. Se on erittäin tärkeää. Länsi-Euroopassa kaikkialla olemme vahvistamassa tätä prosessia ja se on ihan oikein, mutta ne valtiot, jotka aiemmin elivät kommunismin alaisuudessa, niille Bolognan prosessi on erityisen tärkeä, siis kie-maille. Se on yksi osa tätä demokraattista siirtymää ja se lakottaa sellaisten yliopistojen autonomien, jotka eivät olleet uudistuneet. Siitä syystä on erityisen tärkeää, että Bolognan prosessia nopeutetaan kaikkialla Euroopassa. Ongelmia ei ole pelkästään Länsi-Euroopassa, vaan Eurooppa mantereena joutui kiihdyttämään Bolognan prosessin käyttöönottoa myös tällä vuosikymmenellä, sillä meille on tärkeää, että yliopistomme liittyvät myös äh, anglosaksiseen ja aasialaiseen järjestelmään. Uh, uh, Laszlo Kiitos. Uh, Laslo tässä kattoi hyvin paljon asioita ja hän, kaikki asiat, jotka hän otti esiin, olivat hienoja. Ne ovat sellaisia, joita meidän täytyy vähintäänkin kehitellä eteenpäin täällä ja ehkäpä uh, luoda mahdollisuuksia yliopistoille niin, että ne voivat nopeuttaa näitä muutoksia ajatellen 2020 strategiaa ja tavoitteita. Sen vuoksi, että ne ovat välttämättömiä Euroopan tulevaisuudelle. Jos tässä ei onnistuta, niin nuoret ihmiset eivät pätevöidy ja Eurooppa ei ole kilpailukykyinen. Vaikkakin, että meidän yliopistojamme on vain 200-500 tässä huippulistassa maailmassa, se on aika paljon, mutta se ei riitä. Te sanoitte, että on joitain yliopistoja, joista nuoret työllistyvät paljon nopeammin kuin toisista, ja tässä on meille oppi opittavana. Meidän pitäisi ehkäpä kerätä näiden huippuyliopistojen edustajia tänne paikalle ja antaa meille mahdollisuus ottaa heiltä oppia ja niin, että heistä tulisi malli muille. Koska ajatus siitä, että eh, että valtiot ovat omiansa ja jokainen tekee oman asiansa, se ei riitä. Viime vuonna olimme Santiago de Compostelossa ja meillä oli mahdollisuus tutustua siellä yliopistoon ja he pyrkivät erityisesti tukemaan äh, tällaisia uusien yritysten perustamisia. Ja tämä on sitä uudisajattelua, mitä tarvitaan sen sijaan, että arvioidaan yliopistoja äh, sen perusteella, kuinka paljon he ovat julkaisseet. Voi julkaista mitä haluaa ja kuinka paljon haluaa, mutta tällä hetkellä se, mitä me tarvitsemme, on äh, tuloksia. Ja saada opiskelijat pätevöidytettyä työmarkkinoita varten tänä päivänä ja huolehtia siitä, että kaikki oppilaitokset ovat sellaiset, että ne kykenevät vastaamaan tähän tavoitteeseen. kollegin Kiitos sitten kollega Pagliadelli. Kiitos. On todellakin tärkeää todeta, että komissio on paneutunut tähän näinkin suurella mielenkiinnolla. Koulutus ja korkeakouluopetus ovat tärkeitä asioita, mutta tämähän on johtunut tarpeista, joita yliopistot, yliopistot ovat ilmaisseet, mutta myös markkinoiden ilmaisemista tarpeista. Haluan onnitella edustaja Berlingeria, mutta myös edustaja Tokesia heidän mietinnöstä. Muutaman kohdan ottaisin kuitenkin esille erityisesti, kun puhutaan yliopistojen arvioinnista kansainvälisellä tasolla. Totta kai voidaan kyseenalaistaa kriteereitä, jotka ovat olleet tämän arvioinnin pohjana. Mahdollinen vastaus eurooppalaiselta kulttuurilta olisi luoda oma valintajärjestelmä ja eli ehdottaa omaa valintajärjestelmää, jotta voidaan todellakin edes auttaa joitakin normia, joitakin opetusmenetelmiä, opetustapoja, ja joita voitaisiin sitten hyödyntää muissa yliopistoissa, jotka voisivat sitten itse arvioida omia tuloksiaan. Hongkong, Shanghai ovat kriteerejä, jotka ovat välttämättömiä, joiden pohjalle eurooppalaiset yliopistot voisivat sopeutua. Meillä on perinteitä opetuksessa, joita voisimme hyödyntää paremmin. Ajattelen tässä myös muutamia termejä, joita käytetään rahoitusvetomuksissa, jotka voivat johtaa meidät harhaan joillakin yliopistoilla meidän mantereellamme uudistus, innovaatio, joka mielestäni joissakin tapauksissa tarkoittaa sitä, että jotkut opetusalat eivät voi hyödyntää sitä. Eli jos tässä hyödynnetään nyt uudistus, logiikan lähestymistapa ei se tarkoita sitä, että se oli välttämättä tieteeseen pohjautuvaa innovaatiota. Voidaan soveltaa kaikkeen opetukseen. Toinen elementti, termi, tutkimus. Lähes yksin oikoisesti se tarkoittaa kemian laboratorioita tai lääketieteen laboratorioita ei tämä ole ihan oikeutettua. Pitäisi todellakin laajentaa tämä termi muille alueille, jotka eivät välttämättä liity laboratoriotyöskentelyyn suoraan. Tulen maasta, jossa valitettavasti on lukuisia korkeakouludiplomin omaavia ihmisiä vailla työtä. Ja tuolloin puhutaankin opetuksen laadusta eikä diplomien määrästä, joita tulee korkeakouluista. Haluaisin lopuksi sanoa, eri, puhua erittäin vaarallisesta elementistä, side yliopistojen ja yritysmaailman välillä. Sehän on tärkeää, siitä on puhuttu täällä, on todella tärkeää korostaa sitä, kuinka näitä diplomeja käytetään ja hyödynnetään mehän olemme nähneet ongelmia siinä, miten ohjelmia sovelletaan työmarkkinoiden vaateisiin. Minä olenkin pohtinut asiaa. Olisiko eurooppalaisissa yliopistoissa hyvä seurata niitä linjauksia, jotka tulevat yksityisestä yritysmaailmasta, jotta todella voidaan lähteä työstämään tätä ohjelmaa? Kyllä tämä pitää ottaa huomioon. Olen valmis hyväksymään laajentamaan Bolonian prosessia arviointiprosessia ja, ja sovellusprosessia malleihin, joiden avulla voidaan saada tutkinnon suorittaneille jäsenmaista äh, ihmisille löytämään työtä ehkä muista maista eu alueelta. Kiitos paljon äh, esittelijöille. Kiitos äh, puheenjohtaja ihan lyhykäisesti. Kiitokset herra Tökösille. Haluaisin vain sanoa, että meidän täytyy nyt olla hyvin tarkkoja siinä, että nämä molemmat mietinnöt, Bellingerin suurella enemmistöllä hyväksytty mietintö ja teidän mietintönne, että vaarana ei ole se, että kaikki vaan tavallaan suhteutetaan toisiinsa tai että ne ovat jopa ristiriitaisia. Me olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että luonnollisesti hyvä koulutus tukee sitä, että pääsemme eroon tästä kriisistä mutta sitten joskus, äh, kun kriisi on ylitetty, niin ei se tarkoita sitä, että voimme unohtaa korkeakoulut. Tutkimus, koulutus ovat edellytyksiä, joista meidän täytyy huolehtia, oli sitten kriisi tai ei. Mielestäni tämä on tärkeää tuoda esiin. Ja sitten vielä lopuksi Minulla on ongelma kohdan viisi kanssa teidän mietinnössänne, jossa te hyvin kiittävästi sanotte, että, tai pidätte hyvänä sitä, että komissio haluaa tehdä tällaisen korkeakoulun rankinglistan. Ainakin pitäisi tässä nyt sitten saada tarkennus siitä, millä tavalla tällainen listaus tehtäisiin ja mitä siihen kuuluu. Minä uskon, että tällainen rankinglista Euroopan parhaimmista ja huonoimmista korkeakouluista ei todellakaan vie meitä eteenpäin, vaan äh, kaikki se, mitä tuohon tarvittaisiin, kaiken maailman äh, tietopankit, äh, tarvitaan tietopankkeja, joissa voidaan ennemminkin antaa yliopisto-opiskelijoille tietoa siitä, mistä mitäkin saa. Mutta minä en usko, että tällainen rankinglista vie meitä todellakaan eteenpäin. Petra, kohta viisi on hyvin äh, laaja. Se sanoo oikeastaan juuri se, mitä haluaa. Eli ei oikeastaan vain tällainen rankinglista, vaan kaiken näköistä. Tässähän on kysymys äh, opetuksesta ja oppimisesta siitä, että opiskelemalla voin itse vaikuttaa tilanteesi. Selvä. Nyt sitten kollega Papa Nikolau. Tanskalaiset seisovat tuolla ovella. Minäkin haluan kiittää tässä erittäin kattavasta lähestymistavasta, joka mietinnössä on. Olen samaa mieltä siinä, että tarvitsemme uudistusta koulutusjärjestelmiimme, jotta voidaan myös täyttää tuo kuilu työmarkkinoiden ja koulutuselämän välillä. Haluan vain lisätä siihen, mitä Velli juuri totesi. Kukaan ei sano, että meidän täytyy seurata markkinoita sen suhteen, minkälaista tietoa nuorelle sukupolvelle tarjotaan. Sanotaan, että on tärkeää, että jäsenvaltiot ja Eurooppa tietävät, että seuraavien vuosien aikana tarvitaan uusien teknologioiden alalla ja informaatiojärjestelmissä paljon uutta väkeä, mutta ei välttämättä niin paljon juristeja, kuten vaikkapa minä olen. Kukaan ei ole varmasti tässä eri mieltä. Haluaisin myös lisätä tähän vielä jotain. Kaikki sanomme, että Strategiamme seuraavien vuosien ajalle 2020-strategia, siinä haluamme painottaa koulutusta, innovointia ja tutkimustyötä. Sitä on tuettava. No miten voimme sitä tukea, kun kaikki tämä johon viittasin meidän tekstissämme – Euroopassa tasolla kansallisesti katsoen. En ymmärrä, millä tavalla voimme mennä eteenpäin kriisi kriisiajan läpi monissa jäsenvaltioissa, kun rahoitusta koulutusjärjestelmissä jatkuvasti vähennetään. Tieto- ja tilastotieto, joka on julkaistu jokaisessa jäsenvaltiossa tältä ajalta, näyttää, että monissa jäsenvaltioissa, varsinkin niissä, jotka kärsivät syvemmästä lamasta ja joilla on suurempia ongelmia suhteessa toisiin, niin on tehty valtavia kululeikkauksia niissä budjettikohdissa, jotka koskevat koulutusta. Siitä syystä olen sitä mieltä, että tähän mietintöön voi lisätä, voidaan lisätä kommentti, että me tuomitsemme tämän lähestymistavan ja jos esittelijä on samaa mieltä, niin lähetän hänelle tästä muistioon. Minusta on tärkeää että näinä aikoina painottaa tätä asiaa. Please, the next three I have been. Seuraavat kolme, olkaapa todella lyhykäisiä, koska he todellakin odottavat tuolla ulkona. Vaikkakin kaikki tällöin ovat lähdössä, niin meidän täytyy toimia oikealla tavalla. Herra Boris puoli minuuttia. Panu Tokoszowi za raport. To, co jest istotą... Kiitoksia. Haluaisin kiittää Tökesiä tästä mietinnöstä. Haluaisin puhua tästä eurooppalaisten yliopistojen määrästä, mutta myös laadusta. Mielestäni tämä rahoitusjärjestelmä koulutuksessa sen pitäisi ottaa huomioon enemmän laatu. Laatuhan on erittäin tärkeä silloin, kun lähdemme toteuttamaan tutkimusohjelmia esimerkiksi ja myös työmarkkinat ovat kiinnostuneet teknisestä laadusta. Haluaisin myös kysyä, miten voidaan hyödyntää rakennerahastoja. Minä haluaisin enemmän toistaa näitä laatukriteereitä ja sillä tavalla haluan myös kiittää tästä loistavasta mietinnöstä. Migalski. Kiitokset sitten edustaja Mingalski lyhykäisesti. Dziękuję panu Tokeszowi za przygotowanie raportu, sprawozdanie. Haluan kiittää tästä loistavasta mietinnöstä minäkin olen yliopistoopettaja ja tunnen tämän erittäin hyvin kuin omat taskuni. Minä haluaisin puhua joistakin polemisista aiheista, joita olemme nähneet ja kuulleet. Minäkin olen sitä mieltä, että mitä enemmän keskittää laatuun kuin määrään. Määrä on ihan hyvä asia, mutta ei siinä oteta huomioon, mitä sitten tapahtuu jälkeenpäin jos meillä ole hyvin laadukkaita, korkeasti koulutettuja ihmisiä. Meidän täytyy muistaa, että nämä opiskelijat, ammattilaiset yliopistoissa, opettajat, ammattiin opiskelevat ihmiset, meidän täytyy muistaa, että yliopistoiden pitää kouluttaa ihmisiä, jotta he voivat viedä loppuun työn, jota he tarvitsevat. Toisin sanoen yliopistojen pitäisi kouluttaa itse omaa koulutusvä- kouluttajaväestöön. Sen pitäisi olla hyödyllistä koulutusta, pitää valmistaa ihmisiä hyvin työmarkkinoille. Sehän on se ajatus, josta on puhuttu jo useiden vuosisatojen ajan. Me emme saa unohtaa sitä koskaan. Kolmas kommentti, jos vielä ehdin. Minä ehdottaisin uuden rankinglistan tai kouluille tai yliopistoille. Jos me emme ole tyytyväisiä, niin kuin Toke sanoi, että eurooppalaisilla yliopistoilla olisi niin huono asema tässä rankinglistalla suhteessa muihin muun maailman yliopistoihin. Kyllä me voisimme luoda rankinglistan ja sanoa, että meidän yliopistomme ovat paremmalla siellä, mutta tämä viimeisin rankingehdotus ei mielestäni ole mitenkään hyvin perusteltu. Ihan viimeksi yliopistojen riippumattomuus, autonomia on tärkeää, että tällä hetkellä voidaan harjoittaa hyvää yhteistyötä yliopistojen välillä jäsenvaltioissa. If it's possible for an Italian. Grazie, sì, annuncerò solo i punti su... Kiitos. Minä vain haluan mainita ne kohdat, joista aion tehdä tarkistuksia. Ensinnäkin kysymys tästä luokituksesta. Mehän olemme tämän järjestelmän uhreja. Täysin anglosaksinen järjestelmä – 200-500. No ei se nyt itsessään ole niin tärkeätä. Kriteerit, jotka on lyöty lukkoon, eivät ole kriteerit, jotka vastaisivat eurooppalaisen järjestelmän henkeä. Toisekseen pitäisi pystyä erottelemaan ne muodot, joita on käytetty, kun halutaan yhtenäistää öö, diplomit ja kurssit, joita voi suorittaa yliopistoissa. Esimerkiksi lääketieteen alalla halutaan yhdenmukaistaa. Meidän pitäisi myös ajatella, mitkä ovat paikalliset humanistiset kulttuurit ja oppiaineet. Näin voitaisiin olla paljon paljon tarkempia. Meidän pitäisi valmistaa opiskelijaa löytämään työpaikka opintojen päätyttyä koska koko elämähän me ei riipu kokonaan lääketieteestä arkkitehtuurista. Meidän täytyy myös kunnioittaa kansallisia kulttuureja, opiskella kirjallisuutta. Siinähän piilee valtavasti voimavaroja. Kaikki tämä pitäisi pystyä takaamaan sillä tavalla, että työmarkkinoilla, työmaailmassa, yliopistoilla olisi minimikurinalaisuutta nimenomaan humaanisissa aineissa. Muuten meillä on vain ammatillisia yliopistoja, joilla on vain ammattiin tähtäävää opetusta. Ymmärsin, ymmärsin hyvin. Aika loppuun. Hyvä puheenjohtaja, tämä sopii teille. So, la commission, uh, Mr. Tait. Ja sitten komissio edustaa taisen kaksi minuuttia, mikäli mahdollista. Madam Chairman. No jopa vähemmän puheenjohtaja. Voin hyvin pitkälti olla samaa mieltä siinä, mitä tänään on todettu, ja erityisesti voin tukea tämänhetkistä mietintöluonnosta. Olen Tökösille erittäin kiitollinen tästä. Muutama kohta. Olen hyvin pitkälti samaa mieltä siinä, mitä todettiin laadusta ja koulutuksen relevanttiudesta. On tärkeää, että tarjoamme valmistajille ne taidot, jotta he voivat integroitua työmarkkinoille mahdollisimman nopeasti ja silloin nämä valmistut ovat paremmassa asemassa kuin muut työntekijät työmarkkinoilla. Itse sitten tähän vänkin kysymykseen. Sitä yliopistot ovat itse tukeneet ja jopa yliopistot ovat sitä itse laatineet ja luonnostelleet. Halusin myös palata siihen, mikä liittyy kiemaiden ja lännen välisiin eroon. Tietysti on eroja, tietysti on haasteita. Sitä vartenhan rakennerahastot ovat olemassa, eikä saa unohtaa sitä, että 80 miljardia euroa rakennerahastoista on käyttämättä Euroopan unionista, jotka olisi voinut käyttää paljon paremmin, kun olisi halunnut, haluttu tukea korkeakoulutuksen haasteita ja muitakin alueita. Kiitos puheenjohtaja. Vie. Kiitos. No niin, määräaika on toinen helmikuuta. Tarkistusten määräaika on toinen helmikuuta. Kaikki ne, jotka haluavat tehdä tarkistuksia, se on siis hoidettava toinen helmikuuta mennessä, eli aika kiire. Kiitokset tästä innokkaasta keskustelusta. Se osoittaa, miten tärkeää tämä korkeakoulualue Euroopan unionissa on. Ja nyt sitten siirrymme kohtaan kymmenen esityslistalla ja toivotamme tervetulleeksi joukkomme lapsi- ja koulutusasioista vastaavan ministerin Kristiini Kristi, Kristiine Antoriinin, hienoa, että olette paikalla. Odotamme teiltä vähän uutta panosta tulevana puolivuotiskautena. Kuuntelemme teitä mielellämme. Teillä on puheenvuoro, Rova Antonini. Tusen tack, fru formand. Kiitos eh, puheenjohtaja, arvon jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin aloittaa käyttämällä tilaisuutta hyväkseni ja toivottamalla onnea sekä puheenjohtajalle että varapuheenjohtajalle tässä valiokunnassa. On hienoa saada tulla tänne esittelemään teille Tanskan puheenjohtajakauden ohjelmia ja ohjelmakohtia liittyen nimenomaan koulutukseen ja lapsiin. Minä, äh, minusta tuli viime lokakuussa nuorisoministeri, joten tämä on ensimmäinen kerta, kun olen teidän kokouksessanne, joten odotan mielenkiinnolla tätä keskustelua. Tanska on äh, Puolan ja Kyproksen kanssa Troikka-yhteistyössä. Me teemme hyvää yhteistyötä tässä Troikassa ja Puola puheenjohtajakautenaan on tehnyt hienoa työtä varmistaakseen sen, että meillä on hyvä pohja, josta voimme rakentaa työtä eteenpäin. Liikkuvuus ja yhteistyö maiden kesken EU:ssa oli hyvin tärkeällä alalla Puolan puheenjohtajakautena ja ne tulokset, joita Puola saavutti, ovat lähtökohtana Tanskan työlle. Ja tämä koskee ennen kaikkea neuvotteluita komission, yhteist- komission ehdotuksesta Erasmus kaikille. Tanska sai puheenjohtaja Kauden nuijan aikana, kun kriisi on se suurin puheenaihe EU:ssa. Tilanne on hyvin vaikea ja se painottaa sitä, että on todella tärkeää panostaa kasvun ja työllisyyden parantamiseen Euroopassa. Ja erityisesti tämä koskee nuorten ihmisten mahdollisuutta saada työpaikka. Ja tässä nuoriso politiikalla on erittäin tärkeä rooli tällä hetkellä. Ja Tanska onkin työstänyt koko joukon toimenpiteitä, joilla halutaan tukea nuorten mahdollisuutta saada työpaikka. Me tulemme järjestämään tässä keväällä vielä koko joukon erilaisia seminaareja, jossa keskitytään nuorten pätevöittämiseen. Tämä on Tanskalle erittäin tärkeä ja toivomme todellakin, että teistäkin joku voisi osallistua näihin konferenssiin, jossa keskitytään näihin tärkeisiin aiheisiin nuorille työllisyyden ja koulutuksen alalla. Neuvostossa on mietitty myös sitä, millä tavalla koulutus voisi tukea Euroopan 2020-strategiaa. Ja kysymys on nimenomaan siitä, että saadaan aikaan kasvua ja työllisyyttä Euroopassa. Ja tässä on myös strategiatavoitteet koulutusalalla. Eli pyritään vähentämään niiden nuorten määrää, koulupudokkaiden määrää 10 prosenttiin. Ja tässä myös pyritään siihen, että 30-34-vuotiaiden jatkokoulutusprosentti nousisi vähintään 40 prosenttiin. 10. helmikuuta tullaan keskustelemaan strategiayhteistyöstä koulutusalalla. Tämä on yhteistyöohjelma, jota kutsutaan myös ET 2020-ohjelmaksi. Tämä yhteinen raportti luonnos, siinä on kysymys siitä, että yhdistetään ET 2020 ja Eurooppa 2020 strategia. Ja tavoitteena on se, että pyritään löytämään prioriteetit koulutusalalla alalla ja että saataisiin myös aikaan poliittista strategiaa. Tämä on hyvin tärkeää ajatellen niin Eurooppa 2020-strategiaa. Tämä yhteinen raportti ET2020 sisältää nimenomaan näitä prioriteetteja koulutusalalla. Ja yksi prioriteetti on se, että voitaisiin vähentää koulupudokkaiden määrää, vahvistaa elinikäistä oppimista, lisätä liikkuvuutta ja parantaa pätevyyksien luomista. Tämä on asia, johon me kaikki haluamme löytää yhteiset ratkaisut. Kaikkein suurin tehtävä Tanskalle puheenjohtajamaana ovat neuvottelut komission ehdotuksesta Erasmus kaikille. Kuten te tiedätte, komissio on e- tehnyt ehdotuksen tällaisesta integroidusta ohjelmasta nuorista ja koulutuksesta ja siihen kuuluu myös urheilu. Komissio on ehdottanut budjettiin merkittävää kasvua ja tämä osoittaa, että komissio ottaa koulutus- ja nuorisotyön hyvin vakavasti. Nyt täytyisikin löytää oikea tasapaino tulevassa budjetissa äh, kasvu- ja työllisyysasioiden äh, välillä ja siinä, että voidaan saada ottaa huomioon sen, että, että talous on tällä hetkellä aika erityinen, äh, erityisessä asemassa. Puolan puheenjohtajakauden aikana käynnistettiin erittäin hyvät keskustelut jo komission ehdotuksesta ja Tanska puheenjohtajamaana lähtee nyt viemään näitä neuvotteluita eteenpäin. Minä tiedän, että komission jäsen Vassiliu esitteli tämän ohjelmaehdotuksen teille viime vuonna marraskuussa ja ymmärtääkseni te kyselitte nimenomaan tästä nuorisoelementistä, eli siis ei varsinaisesta koulutuksesta, vaan siitä, mitä tähän todellakin sisältyy. Yksi suurista kysymyksistä on se, millä tavalla voimme varmistaa nuorisoalan tässä tulevassa ohjelmassa. Toinen tärkeä on se, miten me voimme varmistaa koulutusohjelman, joka kattaisi kaikki eri koulutusalat. Komission ehdotus siitä, että poistettaisiin nämä olemassa olevat sektoraaliset ohjelmat, ovat herättäneet huolia siitä, millä tavalla jatkokoulutus tullaan ottamaan tässä ehkäpä liian dominoivasti huomioon. Erasmus kaikille on myös asia, josta on puhuttu. On tärkeää, että me sovimme tästä nimestä. On hyvin paljon näkökulmia tässä komission ehdotuksessa, joista täytyy puhua näissä neuvotteluissa ja sen vuoksi on tärkeää, että me käytämme aikamme järkevällä tavalla. Tanska puheenjohtajamaana pitää tavoitteinaan sitä, että me toukokuun huippukokouksessa voimme ainakin ottaa jonkinnäköisen yleiskannan. Ja se tarkoittaa nyt sisältöä, mutta budjetti jää talousministereille. Ja jos me haluamme nyt saavuttaa nämä tavoitteet, se vaatii meiltä erittäin paljon työtä. Me emme nyt Tanskan kauden aikana vielä ryhdy varsinaisiin neuvotteluihin parlamentin kanssa, mutta huolehdimme siitä, että parlamentti saa informaatiota koko ajan. Meillä on yhteinen tehtävä huolehtia siitä, että me saamme yhteisen ohjelman, joka huolehtii vielä paremmin liikkuvuudesta, yhteistyöstä ja projekteihin osallistumisesta. Ja Tanska puheenjohtajamana odottaa jo yhteyksiä teidän esittelijänne, kunhan hänet nimitetään. Toinen tärkeä asia, jonka parissa neuvosto työskentelee, on se, että saataisiin aikaan tällainen yhteinen benchmark. Koulutus ministerit äh, vaativat jo 2009, että saatiin, saataisiin tällainen oma äh, yksikkö tälle asialle. Ja esimerkiksi tällainen benchmark äh, liikkuvuudelle. Ja Puola puheenjohtajamaana sitten halusi, että otettaisiin myös työllisyyteen tällainen benchmark se tarkoittaa siis sitä, että voitaisiin mitata tätä yhteyttä koulutuksen ja työllisyyden välillä. Me tiedämme, että on monia tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, että saako työpaikan koulutuksen jälkeen. Esimerkiksi yleiset suhdanteet ja työttömyys vaikuttavat hyvin paljon. Ja sitten on myös henkilökohtaisia asioita ja pätevyyksiä, jotka vaikuttavat siihen, saako vastavalmistuneena työpaikkaa. Ja meidän täytyy pyrkiä äh, siihen, että todellakin panostetaan koulutukseen. Tässä tilanteessa, jossa nuorisotyöttömyys on monissa jäsenvaltioissa hälyttävän korkea, niin tämä on tärkeä askel. Koulutuksella on muitakin tehtäviä kuin työllisyyskoulutuksen tulisi vaikuttaa kansalaisten henkilökohtaisiin äh, osaamiseen ja, ja heidän mahdollisuuteen osallistua demokraattiseen yhteiskuntaelämään. On erittäin tärkeää, että kouluttaa itsensä, mutta meidän tietenkin täytyy miettiä myös äh, työmahdollisuuksia, kun koulutamme ihmisiä. Neuvostossa me tulemme työskentelemään myös äh, todellisten pätevyyksien äh, hyväksymisen parissa. On tärkeää, että vastavuoroinen hyväksyminen otetaan esiin vahvemmin tämä on asia, jota ei ole välttämättä niin kovasti käsitelty neuvostossa vuoden 2006 jälkeen. Sen vuoksi on nyt erittäin tärkeää, että me voimme keskittyä nimenomaan siihen pätevyyteen, mitä saadaan virallisesta koulutusjärjestelmästä. Todellinen osaaminen vahvistaa ihmisen mahdollisuuksia. Ja sen vuoksi on tärkeää, että yhä useammat ihmiset saavat sellaisen koulutuksen, joka antaa heille pätevyyden johonkin. Ja me odotammekin, että komissio tekee ehdotuksen aiheesta vielä tämän kevään aikana. Mutta Tanskan puheenjohtajakauden aikana tätä ei ehditä neuvotella loppuun, mutta toivon mukaan pääsemme kuitenkin hyvän äh, matkan eteenpäin ensimmäisissä neuvotteluissamme niin, että neuvosto sitten myöhemmin voi ottaa asiaan kantaa. Kuten me tiedämme, niin tai kuten te kuulette, niin nuorisolla on hyvin tärkeä osa Tanskan puheenjohtajakauden aikana. Keskiössä on Erasmus kaikille. Ja on erittäin tärkeää, että me saamme 2020 strategian tavoitteet toteutettua liittyen kasvuun ja työllisyyteen. Meidän täytyy myös viedä eteenpäin tällaista rakenteellista vuoropuhelua nuorisoalalla ja tässä tuleekin uusi äh, uusi järjestelmä, jossa me pyrimme saamaan nuoret aktiivisemmin osallistumaan yhteiskuntaan. Me tulemme keskittymään kahteen aiheeseen. Se ensimmäinen on nuoret ja osallistuminen muodolliseen demokratiaan, lähinnä sitä, että ihmiset, nuoret osallistuisivat vaaleihin sekä kansallisesti, paikallisesti että Euroopan tasolla. Toinen liittyy nuorten osallistumiseen vapaaehtoistyöhön, erityisesti nuorisojärjestöjen kautta jäsenvaltioissa. Neuvostossa me työskentelemme myös sen parissa, että hyväksyttäisiin neuvoston johtopäätökset nuorten aktiivisesta osallistumisesta. Siinä on kysymys sekä heidän osallistumistaan demokratiaan että kansalaisyhteiskuntaan. Tavoitteena on tukea nuorten aktiivista osallistumista ja heidän kapasiteettiansa ajatella innovatiivisesti ja osallistua työmarkkinoille. Monet nuoret ovat onneksi hyvinkin aktiivisia monissa muodoissa ruohonjuuritasolla vapaaehtoiselta pohjalta mutta vähemmän sitten ehkäpä muodollisissa prosesseissa. Ja tässä me voisimme pyrkiä parantamaan nuorten motivaatiota osallistua enemmän. On tärkeää, että nuoret saavat äh, äänensä kuuluviin ja että heidät otetaan mukaan, he saavat vastuuta ja että heille annetaan tehtäviä. Nuoret saavat paljon pätevyyttä myös tällaisen osallistumisen kautta ja se auttaa heitä heidän tulevassa elämässään. Ja meidän täytyy myös paremmin äh, huomioida tämä kokemus, jota nuoret saavat koulujärjestelmän ulkopuolelta. Kuten te kuulette, meillä on hyvin suuria tärkeä esityslista koulutus- ja nuorisoalalla. Ja se vaatii meiltä hyvin tehokasta panosta neuvostossa, mutta se vaatii myös tukea Euroopan parlamentilta ja toivon, että yhteistyömme näissä tärkeissä kysymyksissä olisi rakentava. 2012 toinen puoli on Kyproksen vuoro toimia puheenjohtajamaana ja odotannakin jatkossakin hyvää yhteistyötä Kyproksen kanssa sekä Tanskan puheenjohtajakauden aikana että sen jälkeen. Ja tavoitteena tavoitteenamme on, että me saamme aikaan hyvät tulokset, joille voidaan sitten rakentaa edelleen. Kiitokset ja odotan kysymyksiä ja keskustelua. Vielen Dank, Frau Minister. Sie äh, haben in manchem, was Sie gesagt haben, ja auch schon Te otitte esiin tässä asioita, joista me olemme jo täällä puhuneet, esimerkiksi elinikäinen oppiminen, josta nyt tuleekin Erasmus kaikille ohjelma. Tämä on keskustelu, eh, jossa minun ryhmäni antoi minulle mahdollisuuden toimia esittelijänä koska tämä on mielestäni aika monen kunnia, koska aloitin sillä urani vuonna 1992 ja tähän haluan urani myös päättää. Petra, ole hyvä. Herzlichen Dank, vielen herzlichen Dank auch Frau Ministerin für die Kiitos puheenjohtaja, kiitos rouva ministeri tästä hienosta ohjelman esittelystä. Se on varsin kunnianhimoinen tälle puolivuotiskaudelle teidän puheenjohtajakautenne aikana. Minä voin vain toivoa, että te todella pääsette toteuttamaan kaikki itse itselleni asettamanne tavoitteet. Olen erittäin kiitollinen siitä, että minä olen... Minä olen kiitollinen, että puhuitte tästä Erasmus kaikille ohjelmasta. On tässä kyse varmaan siitä tärkeimmästä asiakirjasta tulevan kuuden kuukauden aikana. Ja meidän täytyy todellakin pohtia nyt syvällisesti, mikä olisi paras tie jatkaa tästä eteenpäin ja pohtia, onko onko tämä tämänhetkinen ohjelma todella hyvä – kaikkien kannalta. Te selititte hyvin selkeästi kaikki kohdat. Koulutuksella on oma itseisarvonsa, mutta ei ole kyse vain työvoiman kouluttamisesta. Sehän löytyy aika usein komission asiakirjoista ja se on vähän valitettavaa. Meidän pitää puhua myös perinteisissä opinahjoissa annettavasta koulutuksesta. Tämä koulutus, tämä kasvatus on tärkeää ihmiselle yleensä, ihmisen kouluttautumiselle yleensä. Sen myötä voi myös osallistua tähän Erasmus kaikille ja nuorisoliikkeellä nuorisotoiminnassa ohjelmaan. Tämä on erittäin tärkeä asiakirja minun poliittiselle ryhmälleni tulevaisuuden ohjelmia ajatellen. Meidän pitää pystyä myöntämään, mikä on tärkeää, ja kohdentamaan tämä asiakirja ehkä vieläkin täsmällisemmin. Todella toivon, että tällä olisi painava rooli koulutuksessa, kasvatuksessa, tiedottamisessa, joka suunnataan Euroopan nuorille kansalaisille. Olen erittäin vakuuttunut, että keskustelusta tulee hedelmällisiä. Kiitos. Minister for your speech. Niin, kiitoksia hyvä ministeri tästä puheestanne. Haluaisin palata siihen, mitä totesitte siitä, miten tärkeä koulutus on ja sitten koulutusbudjettiin. Tehän totesitte, että me elämme aikoina, aikoja, joissa budjettia on rajoitettu ja koko asia otetaan sitten valtiovarainministerien ja monivuotisen rahoituskehyksen huomaan. Se on suuri virhe. Minun mielestäni se, mitä teidän täytyy tehdä ja meidän täytyy tehdä yhdessä, on se, että tehdään selväksi, ehkäpä vastoin valtiovarainministerien tahtoa, että jos haluamme menestyä EU 2020-strategian parissa ja saada aikaiseksi hyvinvointia nuorillemme, niin meidän täytyy investoida enemmän tälle politiikan alalle. Siitä syystä mielestäni emme voi jättää tätä asiaa valtiovarainministeriön päätettäväksi pelkästään. Me tarvitsemme vahvaa panostusta tässä suhteessa ja haluaisin, että pohtisitte tällaista lähestymistapaa. Jos rohkeasti toimitaan tällä politiikan alalla. Kiitoksia. Kiitos Helga ja sitten äh, Fisas. Gracias. Kiitos puheenjohtaja, kiitos äh, arvoisa ministeri teidän esityksestänne, jossa puhuitte painopistoalueistanne alueistanne tulevan kuuden kuukauden aikana. Minä en halua toistaa kaikkea sitä, mitä on täällä, mutta tärkeää meille kaikille on tämä Erasmus-ohjelma ja vaara piilee siinä, että voi vallita sekaannus, mikä on Erasmus-ohjelma nykyään ja mitä, se, mitä komissio aikoo tehdä tulevaisuudessa. Mielestäni Erasmus-ohjelma on enemmän keskittynyt Eurooppaan kuin mikään eurooppalainen perussopimus koskaan on saanut aikaan. Siinä on todella on saatu meidän eurooppalaiset nuoret hyvin mukaan. Se on todella tärkeä merkki. Sille on vaikea ehkä ollut saada tämmöistä luottamusta ja arvostusta. Olisi sääli, jos se menettäisi sen. Tämä elinikäinen oppiminen life Lifelong Learning on myös tärkeä ohjelma, mutta en usko, että olisi hyvä, että se sulautuisi johonkin toiseen suurempaan ohjelmaan toisen asian haluaisin ottaa esille, en tiedä vastaako teidän ohjelmaanne. Se on ammattikoulutus. Se on varsin tärkeä työllisyyden kannalta meidän nuoris, nuorisoa ajatellen. Ammattikoulutus monissa maissa ei ole vielä riittävästi arvostettu, eikä sille ole annettu riittävästi sille kuuluvaa luottoa. Meidän pitäisi nähdä enemmän vaivaa, jotta annamme sille enemmän arvovalta, arvostulta, arvostusta, koska sehän on suuri lähdes työpaikkojen luomisessa. Danke, Herr Lukegaard. Kiitos. Ja sitten edustaja Lökkegaard. Since we have a Danish minister... Ja koska tässä on tanskainen ministeri, jatkan tanskaksi. Uh, welcome. Tervetuloa. Minulla on muutama kommentti ja kysymys sinulle, Kristiin. Kuten kuulit jo, niin me olemme jo huolissamme tästä nimestä ja liberaaliryhmässä emme kuitenkaan ehkä ole samaa mieltä huolesta tähän, tästä nimestä. Minä luotan kyllä siihen, että kyllä kansalaiset osaavat hakea rahaa näihin hyviin ohjelmiin. Ja minusta meidän täytyy keskittyä enemmän sisältöön ja sitten huolehtia siitä, että tämä nimiriita saadaan ratkaistua. Olen vakuuttunut siitä, että saamme tähän hyvän ratkaisun. Jos tässä on kysymys tällaista brändäyksestä, niin Erasmus on se kaikkein vahvin brändi, mikä meillä on ja se täytyy muistaa. Joten en usko, että tässä nyt on suurta huolenaihetta. Sen sijaan olen täysin samaa mieltä kollegani Tryppelin kanssa liittyen liittyen eh, valtiovarainministereiden ja meidän rooliin. Me tässä valiokunnassa olemme vakuuttuneita siitä, että jos kaikki budjettikysymykset jätetään valtiovarainministereille, niin sieltä ei enää heru penniäkään. Sehän on roolijako ja siitä täytyy olla selvä eh, käsitys ja tekin kyllä varmasti sen ymmärrätte. Mutta meidän valiokuntamme on sitä mieltä, että kun on kysymys esimerkiksi liikkuvuusohjelmista, jossa on hyvin eh, kunnianhimoisia tavoitteita, niin todellakin täytyy taistella ja pitää kiinni äh, siitä, että asiat saadaan hoidettua. Ja siinä puhuit tässä myös tasapainosta ja muusta. Ja tämä johtaakin ensimmäiseen kysymykseeni. Mikä on kunnianhimotaso Tanskalla puheenjohtajamaana, jos äh, otamme äh, tavoitteeksi tämän 95 prosenttia? Mikä on tavoite ja kunnianhimo liittyen tähän tasapainoon. Toinen kysymykseni liittyy tähän benchmarkingiin, josta puhuitte, liittyen tähän työllisyysyksikköön. Sanoitte, että tässä on tiettyjä ongelmia ja miten tämä saadaan tavallaan toteutettua. Me toivomme, että tämä olisi mahdollisimman konkreettinen ja haluaisinkin tietää, mitä ongelmia tässä on ja kuinka ne voidaan ratkaista. No se tässä nyt ihan alkuun, mutta onnea matkaan. Merci, Madame la Ministre. Kiitos, rouva ministeri, kaikesta tiedosta. Useita kysymyksiä minulla mielessäni. Meille jaetussa paperissa te puhutte FAR-aloitteista, ja painopisteistä, uudet tietotaidot työllisyyskysymyksessä ja sanoitte, että kaikki tämä on tärkeää koulutuksessa oletteko sitä mieltä, että kaikki koulutus antaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden päästä yritysmaailmaan töihin. Eikö, eikö informaation pitäisi olla paljon avoimempaa? Tässä on selvä side luovuuteen. Kyllä luovuuttahan voidaan löytää muualtakin kuin yrittäjien. Kaikki kansalaiset voivat olla huomispäivän yrittäjiä. Mitä tulee nuorisoon? Te puhutte siitä, että kannustatte aloitteellisuutta, yrittäjyyttä, innovaatiota haluatte, että nuoret olisivat aktiivisia kansalaisia. Kaunis tavoite, mutta nuorison ongelma on tällä hetkellä on se, että he ovat hyvin epävakaisessa, epävarmassa tilassa jatkuvasti. Mihin he, missä he voivat asua, mistä he löytävät adun, mistä he löytävät työtä, mistä he, millä he liikkuvat, millä välinä liikkuvat, miten he kokevat oman kansalaisuutensa. Mitä te toimitte, mitä ehdotuksia te aiotte tehdä, jotta tämä nuorten epävarma tilanne paranisi? Sitten seurantaa Unescon sopimuksen ratifiointi ja sen seuranta, kyllähän me tuomme sitä, mutta tiedämme, että monet jäsenvaltiot eivät ole vielä ratifioineet tätä Unescon sopimusta. Se on varsin tärkeä, koska siinä on tärkeitä asioita Eurooppaa ajatellen kulttuurin monimuotoisuus. Nyt puhumme vain koulutuksesta, korjaa puheenjohtaja. E, se tulee seuraavan ministeriön aikana sitten esille tämä teema korjasi puheenjohtaja. Nyt lopetamme tähän, niin että ministeri saa vastata ja sitten muut kollegat saavat vuoron. Olkaa hyvä, rouva ministeri. Kiitos puheenvuorosta. Yritän nyt vastata näihin eri kysymyksiin, jotka otettiin esiin. Ensin me Evät, kiitokset näistä hyvistä näkemyksistä, varsinkin siihen, miten tärkeää on tämä epävirallinen koulutus ja millä tavalla voisimme tavallaan tehdä tästä yhteisen tavallaan lähestymistavan niin, että voisimme tunnustaa tämän osaamisen. Meillä on siitä tietoja, että mikäli voidaan yhdistää koulutus, ammattikoulutus ja todellinen osaaminen, jota me myös tarvitsemme, ja millä tavalla me sitten saisimme sellaisia kokemuksia, jotka pätevöittävät meidät sitten työpaikkaan. Joten kyllä tämä on tärkeää. Kiitokset tästä huomiosta. Ja vaikkakin te sanoitte, että eh, tämä nyt kuulosti tällaiselta kuluneelta käsitteeltä inhimillistä resursseista, niin siitähän siinä oikeastaan on kysymys. Olen täysin sitä mieltä, että meidän täytyy miettiä sitä, millä tavalla me ajattelemme koulutusta ja yleiskoulutusta, joka on tavallaan toinen tapa tarkastella tätä pätevyyttä. Sen lisäksi te olette ottaneet esiin Erasmus kaikille ohjelman, josta kaikki ovat täällä melkein puhuneet. Palaan siihen vielä yksityiskohtaisemmin. Mutta se, mikä on erityisen tärkeää tässä yhteisessä tehtävässämme, on se, että me emme takerru vain tähän nimeen, vaan sisältöön. Ja sitten keräämme nämä hyvät suositukset Erasmus kaikille ja äh, siitä, että koulutushan on tavallaan se keino, jolla EU pääsee eroon kriisistä ja se, millä tavalla me voimme kouluttaa nuoret. Ja toki tässä on todellakin mietitty tätä nimeä ja mikä on sitten se merkki tai signaali, joka annetaan nuorille siitä, mitä mahdollisuuksia heillä on. Erasmus kaikillehan ei koske vain nuoria, vaan siinä on tarkoitus ottaa mukaan muitakin ohjelmia. Ja ne erityiset äh, huolenaiheet liittyvät nimenomaan näihin muihin koulutusohjelmiin ja niiden identiteetteihin, esimerkiksi aikuiskoulutukseen. Eli me toivomme todellakin, että me saamme aikaan hyvän ratkaisun, mutta kaikkein tärkeintä on tämä sisältö millä tavalla me investoimme koulutukseen ja liikkuvuuteen nuorista aikuisiin, kaikki nämä alueet. Sitten edustaja Trypel. Niin, teidän kysymyksenne liittyy näihin budjettirajoituksiin. Tuskin lienee mikään salaisuus kaikille, että Eurooppa on hyvin hankalissa keskusteluissa jossa äh, ministerit, parlamentit ja kollegat äh, keskustelevat äh, juuri nyt. Meillä on yhteinen kunnianhimo ja tavoite, nimenomaan se, että koulutus tuo näkymy, näkymiä tulevaisuuteen ja se, että nuoret pääsevät mukaan työmarkkinoille. Tanskan puheenjohtajakauden aikana me toivomme, että me pääsisimme niin pitkälle, että saisimme aikaan ainakin puitteet. Ja ymmärrän kyllä sen, että te haluaisitte, että koulutusinvestointeja nostettaisiin, mutta se on asia, josta ECOFIN päättää, eikä sitä voi täällä päättää. Mutta tavoitteena luonnollisesti on se, että investoidaan koulutukseen ja varmasti me olemme kaikki sitä samaa mieltä. Ja olen ihan vakuuttunut siitä, että kaikki tekevät parhaansa niin, että poliittiset päätökset olisivat sellaisia, että voidaan myös nostaa näissä puiteohjelmissa talousosuutta. Mutta tämä kuuluu osana Tanskan puheenjohtajakauden ohjelmaan. Sitten herra Fisas. Fisas, selvä. Kiitokset teidän huomiostanne Erasmus-ohjelmasta ja tästä näkemyksestä liittyen elinikäiseen oppimiseen. Sehän on yksi asia, jonka muutkin ovat ottaneet esiin. Meidän täytyy katsoa tätä laajemmassa yhteydessä. Koko ajan puhutaan koulutus, koulutus, koulutus nuorille, mutta meillä on hyvin paljon aikuisia ihmisiä, joilta puuttuu se pätevyys, jota he tarvitsevat tulevaisuuden työpaikoissa. Sen vuoksi täytyy huomioida koko tämä spektri koulutuksessa, myös aikuiskoulutus. Eikä se saa kadota siinä, että meillä on nyt yhteinen yksi suuri puiteohjelma. Ei vaan täytyy fokusoitua siihen, että tässä on mukana kaikki koulutus, varsinkin kun ajatellaan tätä kriisiä ja tulevaisuuden työpaikkoja. Olen myös iloinen siitä, että te painotitte ammattikoulutusta, koska usein puhutaan tästä yleissivistävästä koulutuksesta, mutta meillä on hyviä kokemuksia siitä, että nuoret saavat hyvää ammattikoulutusta, kun yhdistetään teoria ja käytäntö yhteistyössä yritysten kanssa, niin se antaa heille pätevyyttä tulevaisuuden työpaikkoihin ja tähän Tanska aikoo myös keskittyä puheenjohtajakautenaan. Meillä on 24.–25. huhtikuuta Kööpenhaminassa äh, seminaari, jossa on kysymys äh, yritysten ja ammattikoulutuksen yhteistyöstä ja siitä, että puhutaan tämän koulutuksen laadusta. Ja monet nuoret pitävät äh, mielenkiintoisena tällaista mahdollisuutta koulutukseen. Ja sitten edustaja Lökkegoodille joka otti myös esiin tämän nimen Erasmus kaikille, joka nyt tuntuu puhuttavan hyvin monia. Mutta tärkeää, kuten monet muutkin jo täällä sanoivat, että me emme nyt saa jumiutua tähän keskustelun nimestä. Kysymys on enemmän siitä, miten me saamme aikaan hyvän, vahvan ohjelman, jolla on selkeä identiteetti ja joka osoittaa, että koulutus koskee kaikkea koulutusta, nuorisokoulutusta, ammattikoulutusta, jatkokoulutusta, elinikäistä oppimista. Ja toivon todellakin, että me saamme tässä aikaan tuloksia läheisessä yhteistyössä. Ja olen tietoinen, että tästä ollaan hyvin montaa mieltä, mutta kaikkein tärkeintä on kuitenkin nostaa keskiöön koulutus, kuten myös komissio on sanonut. Komissiokin on sanonut, että he haluavat investoida koulutukseen. Ja Lykkegård, meidän huolenaiheemme budjetista toki olen ihan vakuuttunut, että tämä koskee monia, mutta minun täytyy sanoa vain, että Tanskan puheenjohtajakauden aikana me emme tule puhumaan tästä talouspuolesta, koska se kuuluu valtiovarainministereille. Ja sitten vielä lopuksi edustaja Bern... Bernard. Benoit. Te puhuitte puhuitte innovaatiosta ja luovuudesta koulutuksessa. Haluaisin painottaa, että Tanskan puheenjohtajakauden aikana me emme eh, ainoastaan keskity oman yrityksen perustamiseen, koska tässä on kysymys eh, myös pitkälti siitä, että meidän täytyy miettiä koulutusten sisältöä niin, että nuoret ovat eh, päteviä ammatissansa, mutta että he oppivat eh, myös ajattelemaan uusia ideoita, yhteistyötä, tarjoamaan uusia palveluita, tuotteita, ja se on helpompaa kuin työllistää tai perustaa yrityksen, mutta se vaatii kaiken näköistä. Joten tavoitteena on tällainen laaja pätevyyskäsite. Aina tässä minulle kuiskitaan, että unohdin vastata yhteen kysymykseen, joka tuli edustaja Lökkegoodilta ja liittyi tähän työllistettävyyden benchmarkkiin. Ja tähän vielä vastaan ja toivon mukaan se, siihen vastattuani olen käynyt lävitse nämä kaikki kysymykset. Herra Lökegård kysyi, että mitä huolenaiheita Tanskalla puheenjohtajamaana on, kun pyritään kehittämään tätä benchmarkingia. No, eri maat työskentelevät eri tavalla eh, siinä, miten yhdistetään koulutus ja, ja, ja työllisyys. Mutta meidän täytyisi hieman tarkastella, millä tavalla, mitä, mitä eroja meillä on koulutuksen ja työmarkkinoiden välillä, miten me voimme näitä verrata, millä tavalla me voimme kunnioittaa sitä, että on eri malleja eri maissa. Mutta tästä eroista huolimatta on hyvin tärkeää tarkastella sitä, millä tavalla koulutus vaikuttaa työllistävyyteen. Ja tämän täytyisi olla mahdollista nimenomaan tämän benchmarkingin puitteissa. Eli me tiedämme, että tässä on eroja, mutta me uskomme, että me voimme mitata tätä työllistettävyyttä jollain tavalla. Ja myös tämä signaali on tärkeä, eli että me pyrimme löytämään tällaisen keinon, koska Tanska on sitä mieltä, että kun tämä kriisi on nyt näin syvä, niin meidän täytyy miettiä, millä tavalla toimita Ja varsinkin jos puhutaan siitä, että tarvitsemme Erasmus-projektille enemmän rahoja, niin silloin me uskomme, että tämä johtaa myös kasvuun tulevaisuudessa. Vielen Dank. Jetzt habe ich noch äh, fünf Wortmeldungen. Kiitos. Sitten vielä viisi puheenvuoropyyntöä. Puhukaa vain niistä asioista, joista ei vielä ole puhuttu. Excusez-moi, Madame euh, la Présidente. Madame on, Me jatkamme. minä olen nuorisosta, minä halusin tehdä kysymyksiä. on epävakaasta tilanteesta. Mitä toimintaa rouva ministeri ehdottaa? Hän ei vastannut tähän kysymykseeni. Tak. Øh, no, kiitos. Anteeksi, että en tätä erityisesti käsitellyt, kun pyrin vastaamaan siihen kysymykseen enemmän, mitä me tarkoitamme innovaatiolla. Mutta toki nuoret, jos katselemme ympäri Eurooppaa, niin on ihan kamalaa, miten monet nuoret tällä hetkellä ovat työttöminä, joilla on vaikeuksia päästä koulutukseen ja jotka pyrkivät saamaan jonkinnäköistä elämän perspektiiviä. Tanska puheenjohtajamaana uskoo, että avain on se vanha tuttu keino. Koulutus, koulutus, koulutus. Eli tämä voidaan tehdä monilla tavoilla. Muodollisen koulutusjärjestelmän kautta, epämuodollisen koulutusjärjestelmän kautta. Tärkeintä on nostaa pätevyyttä ja että nuorilla on pätevyyksiä sekä muodollisia että epämuodollisuuksia, mutta tärkeintä on, että he saavat koulutuksen, joka antaa työllistettävyyttä. Ja koulutus on se, joka antaa mahdollisuuksia. Me näemme, että aivan liian monet nuoret ovat työttömiä ja heille yhteinen tekijä on se, että heillä usein ei ole kunnollista peruskoulutusta. Ja sen vuoksi on erittäin tärkeää kattavasti tarkastella koulutusta. Kiitokset sitten edustaja Bargo. Köszönöm a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 Mutta minä haluaisin painottaa sitä, miten tärkeää on se, että jatkamme elinikäistä oppimista myös vuoden 2014 jälkeen. Ja sama koskee myös tätä Erasmus kaikille ohjelmaa ja äh, budjetointia. Teidän vastauksenne ei minua oikein rauhoittanut, mutta katsotaan, mikä, miten tilanne kehittyy. Minulla on kysymys, joka liittyy urheiluun. Urheilu saa oman luvun Erasmus-ohjelmassa, mutta nuoriso ei. Mitä mieltä te olette tästä? Voisiko ehkäpä nuorisoluku saada hieman enemmän autonomiaa? Äh, Frau Ministerin, Sie haben ein sehr ehrgeiziges Ziel beschrieben ministeri, teillä on, te esittelitte meille hyvin kunnianhimoiset tavoitteet, mutta siihen tarvitaan myös rahaa, jotta se olisi toteutettavissa. Erasmus kaikille vaatii myös sen, että saadaan huomattavasti enemmän rahaa siihen. Ja vain silloin, no henkilökohtaisesti sanoin, silloin tässä on mitään järkeä, jos ylipäätään. Meillä on etabloituneita ohjelmia, kuten elinikäinen ohjelma, Erasmus ja Erasmus on otettu sieltä erikseen ja tavallaan tavoitteena on liikkuvuus. Tässä ei ole mitään järkevää. Se, että nyt pyritään tässä nyt sitten tuomaan tämän kaiken saman katon alle, mutta mitä sitten teette, jos ei ole rahoitusta tähän kaikkeen? Onko ylipäätään järkevää lähteä toimimaan tämän luonnoksen mukaan vai eikö sinun olisi parempi palata takaisin näihin vanhoihin tuttuihin hyväksi todettuihin ohjelmiin, johon on olemassa myös rahat. Koska minä, minusta meidän pitäisi asettaa painopiste työssämme tähän ähm, keskipitkään rahoitukseen, jota meillä on, joita tarvitsemme näihin koulutusohjelmiin ja että me saamme sen lävitse. Me olemme kiinnittäneet tähän liian vähän äh, huomiota. Toisekseen ammattikoulutus, josta on jo täällä puhuttu. Haluaisin kuitenkin viitata yhteen asiaan, mitä tulee ammattipätevyyksiin, meillä on hyvin erilaisia koulutusjärjestelmiä Euroopan unionissa. Ja äh, toki me voimme oppia toisiltamme ja äh, voimme myös äh, ottaa käyttöön toistemme erilaisia järjestelmiä. Te sanoitte, että huhtikuussa aiheesta järjestetään konferenssi, mutta se, mikä vielä puuttuu, on ammattikoulutusten vastavuoroinen tunnustaminen ammattikoulutus, esimerkiksi äh, saksalainen maisterikoulutus, äh, joka hyväksytään toisissa paikoissa. Millä tavalla te näette tämän, kun te puhutte tästä nimenomaan yrittäjyyshengen vahvistamisesta koulutuksessa? Hmm. Kiitos paljon, rouva ministeri. Puolan puheenjohtajan kauden nimissä se on hyvä, että jatkatte samaa linjaa, koska ei tässä voi tehdä ihan eristäytynyttä puheenjohtajakautta. Minä haluaisin kuitenkin kysyä teiltä, miten te aiotte viedä koko tämä koulutusosion hyvään päätökseen. Mehän tiedämme, että Erasmus kaikille on ehkä yksi tärkeimmistä ohjelmista ja tästähän me äh, haluamme keskustella Tanskan puheenjohtajakauden aikana. Mihin te olette sitoutunut henkilökohtaisesti, koska riippumatta Erasmuksesta jäsenvaltiot äh, tulevat saamaan paljon varaa rakennerahastoista käyttöönsä. Rakennerahastoillahan on tietysti eh, miljardeja euroja. Ehkä sieltäkin voitaisiin jotain lohkaista eh, koulutukseen, korkeakoulutukseen ja myös eh, eurooppalainen sosiaalirahastokin voisi antaa rahoja. Kyllä se, aika, kyllä se aikoo panostaa parempaan ammattikoulutukseen. Mitä te olette mieltä tästä kaikista näistä rakennerahastoista ja sosiaalirahastoista? Meidän täytyy muistaa, että kyllähän näistä rahastoista voidaan ottaa varoja näiden ohjelmien rahoittamiseen. Miten te aiotte taistella tämän osion puolesta jatkossa? Ministeriön vastuussa koulutuksesta. Madame... Sitten McLaughlin. Thank you, Chairman, and thank you, Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia ministerin näistä kommenteista ja vastauksista kollegoille tähän mennessä. Minusta tämä kulttuuri- ja koulutusvaliokunta on nuorten valiokunta tietyllä tavalla, että me edustamme heidän toiveitamme ja varmistamme sen, että seuraavan kuuden kuukauden aikana tekin viette niitä eteenpäin. Erasmus for All ei minusta nimen ole mikään ongelma. Tärkeää on vähentää kaikkia esteitä ja taakkaa, joka saattaa olla esteenä sen läpimenolle. Meidän täytyy keskittyä siihen, mikä on tärkeää nuorille, ja olen samaa mieltä Fiisen kanssa ammattikoulutuksesta. Meidän täytyy varmistautua siitä, että nuoret saavat myös kokemusta. Lisäksi mainittiin epämuodollinen koulutus ja olisi ehkä hyvä määritellä nämä viralliset, epäviralliset ja epämuodolliset, jotta ymmärrettäisiin niiden eri merkitys. Halusin kuitenkin todeta, että tämän ajan aikana voidaan puhua siitä, mitä haluamme tehdä nuorille ja olisi sen lisäksi hyvä, jos Tanskan puheenjohtajavaltio voisi ottaa esille yhden tavoitteen ja viedä sitä eteenpäin. Ja olisikin mukava tietää, mitä valitsette kaikesta siitä, mitä tänään on ehdotettu. Lopuksi vielä urheilusta. Sille on annettu erikseen budjetti ja mehän tiedämme, että tiukat, ajat ovat tiukat tällä hetkellä. Se urheiluhan tietysti koskee kaikkia, eikä pelkästään eurooppalaista eliittiä. Meidän tulee katsoa sitä, miten paljon sitä varten budjetoidaan. Se vaikuttaa paljon useampaan ihmisiin, eli tässä kohdassa haluaisin, että ottaisitte myös tämän asian esille. Kiitoksia. No, Takula. Edustaja Takula. Kiitoksia <clears throat> puheenjohtaja. Niin arvon ministeri, ehkä sen verran totean tässä, että tämä Erasmus for All puhuttaa täällä ja joidenkin mielestä se taitaa olla ehkä toisinpäin se nimi, että All for Erasmus. Mutta joka tapauksessa uskon, että me pääsemme siitä varmaan yhteiseen ymmärrykseen ja, ja sen, sen sisällöstä ja, ja, tuota, ja näin ollen en puutu siihen. Mutta totesin näin, kun että koulutus ja, ja tuota, nuorten, nuorten ja lasten ministerin tehtävässä, että Minusta tuntuu semmoinen asennepuolen mm, tarkistusta ehkä Euroopassa tarvittaisiin. Toivoisin, että, että sitä voisi nostaa myös omalla puheenjohtajuuskaudellaan niin voimakkaasti esille. Raha on tietenkin tärkeää ja siitä voidaan jatkaa kiistelyä, mutta asennetasolla pitäisi muutama viesti saada läpi, koska ainakin minusta tuntuu, että tällä hetkellä suurin Euroopan ongelma, kun puhutaan lasten ja nuorten kenttää, on syrjäytyminen. Eli syrjäytymistilastot no, no, ovat niin nousseet valtavan suuriksi ja, ja millä tavalla voitaisiin varhaisesti puuttua siihen, että tämmöinen valitettava syrjäytymiskehitys ei lähtisi liikkeelle. Ja tietenkin viimeisen vuoden aikana äärimmäiset esimerkit Norjasta, mitä siellä tapahtui tämän yhden henkilön toimesta. Ja minua hiukan huolestuttaa, kun muutamissa maissa tuon noiden kauhutapahtumien jälkeen käydyssä keskustelussa on vain puhuttu siitä, että pitäisi aselainsäädäntöä tiukentaa itse olen sitä mieltä, että kyllä ensimmäiseksi pitäisi kysyä sitä, että miten varhaiseen puuttumiseen voitaisiin, niin kuin, eh, miten siihen voitaisiin saada lisää resursseja, miten voitaisiin jo lapsiin jo siellä varhaislapsuudessa saada sellaisia toimia, ettei ne syrjäytyisi ja, ja joutuisivat, joutuisi tällä tavalla ulkopuolelle yhteiskunnan ja, ja sen normien. Ja tätä oikeastaan niin kuin korostaisin, että jos asennetasolla Euroopassa saataisiin läpi sen tyyppistä ajatusta, että me nähtäisiin koulutuksen merkitys niin kuin, ja, ja tämmöisen varhaisen puuttumisen merkitys niin kuin ihmisen hyvän jatkoelämän kannalta, niin, niin, niin, niin se, olisi, se olisi iso asia, että ei vain opetettaisi tietoja ja taitoja, vaan myöskin asenteita ja arvoja ja, ja näin ollen pyrittäisiin sitä kautta ehkäisemään tätä syrjäytymiskehitystä, mikä on tällä hetkellä aivan liian suuri koko Euroopassa. Vielen Dank. Ich darf dann selbst noch einige Anmerkungen machen. Kiitos. Sitten tein itsekin muutaman huomion. Pyytäisin teitä miettimään kanssani, äh, eikö meidän pitäisi ottaa nuoriso- ja urheisoaihe kokonaan pois tästä Erasmus kaikille ohjelmasta. Minusta se ei välttämättä sovi tähän ohjelmaan. Sillä voisi ihan hyvin olla oma ohjelmansa. Nuoriso ja urheilu. Minusta tätä voitaisiin miettiä ja pyytäisin, että te tätä pohtisitte kanssani. Me emme ole tästä valiokunnassa vielä puhuneet, mutta tulemme näin tekemään. Toisekseen pyytäisin teitä, Rova Vasiljohan puhui jo tästä, eli tämä ei-virallinen koulutus, että se tulisi jollain tavalla näkyviin. Tämä europassi, joka meillä on vuodesta 2005, että tätä europassia voitaisiin täydentää niin, että siinä voitaisiin mainita myös tämä ei-virallinen koulutus. Ja Rova Vasiliu puhui siitä, että haluttaisiin tällainen nuorisopassi. No minä pyytäisin, että ei nyt lähdetä tässä tekemään kaiken maailman europassia, nuorisopassia ja ties mitä passia. Meillä on jo europassia, jota voitaisiin täydentää muulla koulutuksella. Esimerkiksi tällaisilla luottamustehtävät voitaisiin ottaa siihen, epävirallinen koulutus ja kaikki tällainen. Mitä sitten tulee ammattikoulutukseen? Siitä on sanottu täällä jo paljon meillähän on Saksassa, samoin kuin Alankomaissa ja Itävallassa ja monissa muissa tällainen duolijärjestelmä. Puhuin Espanjan kollegan kanssa juuri. He tulevat äh, tässä Berliinin tämän kevään aikana katsomaan, millä tavalla tätä järjestelmää voitaisiin äh, hyödyntää myös äh, Espanjassa. Espanjassa nuorisotyöttömyys on 40 prosenttia ja sitä ei lähes kykene ymmärtämään. Ja täytyy löytää keinot ja minä uskon, että puheenjohtajamaana pitäisi myös ehkä keskittyä siihen, että otettaisiin näitä parhaita käytänteitä hyötykäyttöön. Me olemme puhuneet tästä vuosikymmeniä, mutta näin ei ole käynyt. Ja nyt tilanne on se, että esimerkiksi Espanjan kaltaisessa maassa on 40 prosenttia nuorisotyöttömyys, jossain maassa 28 ja Saksassa se on 8 prosenttia. Jostainhan sen täytyy syntyä. Eli ei siinä ole kysymys vain taloudesta, vaan siitä, on kysymys siitä, että meillä on koulutus, jossa ei sanote, panosteta vain ja ainoastaan korkeakoulutukseen, vaan että huomioidaan myös ne alat, joissa työskentelee paljon ihmisiä, esimerkiksi käsityöläisammatit ja niin edelleen. Tämä on tärkeä aihe ja toivon, että voisitte huomioida tämän. Mitä sitten tulee taloudellisen tuen nostamiseen? 73 prosentin korotus on hieno, mutta mistä? Ei meillä ole tällaista. Meidän kaikkien täytyy puhua tämän puolesta. Eihän se nyt vain neuvoston puheenjohtajalle kuulu, mutta kulttuuriministeritkään siihen eivät ikävä kyllä onnistu, vaan meidän täytyy nyt tarttua talous, valtiovarainministereiden hihaan ja sanoa, että tämä kriisi on johtanut työttömyyteen. Ja sen vuoksi nyt kaikki nämä sunnuntai-puheet koulutuksesta toimeenpannaan käytännössä eli kunnollista investointia kaikenlaiseen koulutukseen. Tästä Erasmus kaikille nimestä en sen enempää, mutta toki Erasmus-ohjelma Erasmuksena on tunnettu ja aikaisemmin nimenomaan, äh, kun meillä ei ollut vielä äh, sopimusta. Vuodesta 1987 on ollut jo Erasmus ja sen vuoksi Erasmus on niin tuttu ja tunnettu, mutta Erasmus on tunnettu sinä, mitä se on, nimittäin opiskelijoiden liikkuvuusohjelmana ja me haluamme tehdä tällä alalla enemmän. Ja komissio on tehnytkin ehdotuksia tästä, muun muassa sitä, että ää, äh, tavallaan keskityttäisiin maisteritutkintojen lisäksi myös käytännön tutkintoihin ja me olemme käynnistäneet ohjelmia viime vuosien aikana myös, joita halutaan. Komenius on ollut vuodesta 1994 lähtien olemassa. Emme me nyt voi tehdä niin, että kaikki vaan äh, väännetään saman otsikon alle. Komenuksella on oma arvonsa ja komeniuksella on koulutusalalla hyvin vahva merkitys komennus, komennus on ollut suuri menestys. Ja jos me nyt sitten vain annamme tämän kadota, niin eh, sitten kaikki on vain hienoa. Sinistä ja kultaiset tähdet ja se on sillä selvä. Sama koskee myös Grundtvig-ohjelmaa. Mikäli tanskalaiset eivät taistele Grundtvig-ohjelman puolesta, niin no sitten minä kyllä suutun. Jo nimi Grundtvig on niin vaikea. Me olemme sen oppineet ja olemme ylpeitä siitä, että me eh, olemme sen oppineet. Minusta se on hieno ohjelma ja kaikki se, mitä Tanskassa on tehty. Grundtvig oli hieno heppu, mutta jos te haluatte siitä luopua, selvä, mutta minä en luovu Grundtvigista. Joten nimenomaan tanskalaisten kanssa yhdessä tulevana puolena vuotena teemme yhteistyötä huom- me olemme, mitä komissio tekee, ja sitten täytyy miettiä myös, mitä poliitikot tekevät meidän kaikkien täytyy tehdä yhteistyötä eikä lähteä vain muuttamaan kaikkea. Sekään ei ole hyvää politiikkaa, vaan meidän täytyy saada aikaan jatkuvuutta. Hyvät tulokset, niitä täytyy jatkaa eteenpäin. Ei joka vuosi keksitä pyörää uudelleen. Elinikäinen oppiminen oli se, joka oli hieno, kyllä mutta minä toivon, että sekään nimi ei katoa. Kaikki se, mikä kuuluu elinikäiseen oppimiseen, kuuluu siihen. Ja minä lasken teidän varanne, hyvä ministeri. Ajatelkaapas Grundvikia. No niin, kiitokset. Haluaako komissiokin sanoa jotain? Mitä? Ei. Kumpi ministeri? Ai niin, ministeri. Ai niin, no eihän ministeri ole vielä edes vastannut. Kyllä. Ich Tack. Øh, för det är er meget engagerat. Kiitokset tästä viimeisestä hyvin eh, kiihkeästä puheenvuorosta. Katsotaan, että voinko nyt samanlaisella kiihkeydellä heittäytyä tähän jatkokeskusteluun. Mutta lähden tässä nyt eh, eh, järjestyksessä vastaamaan näihin kysymyksiin. Ensinnäkin herra Barkolle. Te otitte esiin keskustelun elinikäisestä oppimisesta ja toki se on punainen lanka kaikissa teidän puheissanne, eli että tähän tulee keskittyä ja fokusoida nyt. Elinikäinen oppiminen, äh, epäviralliset äh, koulutusjärjestelmät, se millä tavalla työskennellään innovaatioiden parissa. Eli että otetaan mukaan muunlaisia pätevyyksiä teorian ja käytännön yhteistyössä. Tämä on hyvin tärkeää. Meidän tulee panostaa tähän ja Tanska puheenjohtajamaana tekeekin näin me nimenomaan aiomme tarkastella tätä pätevyyksien yhdistelmää, erilaisia pätevyyksiä. Edustaja Barvo kysyi myös liittyen budjettiin, samoin Ferhojenille vastaus tästä, joka myös kysyi budjetista. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö komissio olisi tehnyt hyvin kunnianhimoista ja tärkeää ehdotusta koko tästä koulutus- ja nuorisoalueesta. Ja sen vuoksi he haluavatkin, että budjettia nostetaan noin 70 prosentilla. Tämä me olemme kaikki huomioineet ja kaikki ovat myös huomioineet, että koko tämä koulutuspanostus on ratkaisevaa, että saadaan käyntiin kasvua Euroopassa uudelleen. Mutta me kaikki tiedämme, että tästä tullaan käymään aikamoisia keskusteluja suhteessa siihen, että tässä eh, Euroopassa elämme nyt syvää talouskriisiä kun meidän samanaikaisesti pitäisi myös pitkäaikaisesti panostaa ja ajatella koulutusta. Tanska puheenjohtaja maana toivon mukaan nyt miettii tästä tarkkaan, että millä tavalla tätä budjettiosiota voitaisiin muuttaa. Mutta haluan vain painottaa, että tämä signaali, jonka komissio antoi, oli hyvin selkeä, kun se sanoi, että koulutuksen kunnianhimon tason nostamiseksi on myös nostettava budjettia. Ja sitten meidän täytyy lähteä keskustelemaan kaikkien eri osapuolten kanssa, valtiovarainministereiden kanssa, hallitusten kanssa ja niin edelleen. Edustaja Verhoyen ja McClarkin molemmat eh, puhuivat siitä, voisiko olla hyödyllistä olla tarkempi, kun puhutaan siitä, mitä ovat nämä ei-viralliset pätevyydet. No, Tanska puheenjohtajamaana tulee tarkastelemaan tätä kysymystä sen vuoksi, että tämähän ymmärretään eri tavalla jokaisessa maassa. Ja jos me todellakin haluaisimme painottaa näitä epävirallisia pätevyyksiä ja elinikäistä oppimista, niin silloin meidän täytyy olla tarkempia ja selkeämpiä siinä, mitä siihen kuuluu. Ja tämä liittyykin eh, toiseen panostuksen, joka Tanskalla on liittyen näihin todellisiin pätevyyksiin ja osaamiseen. Joten tämä on tehtävä yhdessä sillä tavalla, että me voimme käyttää tätä koulutusvälineenä, varsinkin ajatellen aikuiskoulutusta, lisäkoulutusta ja elinikäistä oppimista. Edustaja Boris kysyi sosiaalirahastoista ja koulutuksesta. Puheenjohtajamaa katselee, millä tavalla yhteistyötä voitaisiin tehdä sosiaalirahastojen kanssa. Joten siis tämä on jo käynnistetty. Joten meidän tulee ajatella tätäkin kautta ja nähdä koko koulutus suuressa yhteydessä. Sitten edustaja McLaakin kysyi urheilusta. Toivon, että esitätte tämän kysymyksen kulttuuriministerille, joka tulee tänne minun jälkeeni, koska urheilu kuuluu hänen vastuualueeseensa, joten ikävä kyllä en osaa tähän vastata. Edustaja Takkula. Jaha, hän lähti. No, ehkäpä voin kuitenkin vastata hänen kysymykseensä. Suurella minusta on eh, mielenkiintoista keskustella ihmisten kanssa, jotka ovat työskennelleet eh, koulutusasioiden parissa kauan. Ja nimenomaan tämä laaja elinikäinen oppiminen on se tärkeä käsite ja se, millä tavalla voimme nostaa ylöspäin niitä, joilla on kaikkein vähiten koulutusta. Ja sitten vielä tähän edustaja Pakin puheenvuoro. Grundvikin puolesta taistelu, <laughs> hienoa, mahtavaa. Kyllä, Grundtvig-ohjelmassahan on kysymys nimenomaan elinikäisen oppimisen perspektiiveistä. Tähän on Tanskassa ja monissa muissa maissa panostettu vuosikausia jo. Haluaisin kuitenkin vielä sanoa, ja, ja puhun nyt tanskalaisena, eli äh, Grundtvig ja elinikäinen oppiminen. Meillä äh, koulutuksessa ajatellaan nimenomaan elinikäistä oppimista ja, ja se on se, joka, josta se lähtee. Koko ajattelutapa, sen täytyisi olla myös EUn tapa ajatella, millä tavalla me saamme kaikki aikuiset mukaan elinikäiseen oppimiseen. Meidän mielestämme on tärkeää keskittyä siihen, millä tavalla me saisimme konkreettisen panostuksen tähän sisältöön. Ja se ei merkitse sitä, että meidän pitäisi unohtaa Grundtvig tai Leonardo da Vinci tai Comenius peruskoulujen yhteydessä. Ei, vaan meidän täytyy keskittyä koulutuksen eri osioihin myös, mutta kaikkein tärkeintä on katsoa kokonaisuutena koko koulutusta ja miten sitä edistetään. Joten äh, sen sijaan, että sanottaisiin Erasmus kaikille, niin pitäisi sanoa kaikki Erasmuksen puolesta, kuten herra Takkula sanoi. Meidän täytyy puhua sisällöstä ja toivon, että me voisimme todellakin päästä yhteisymmärrykseen siitä, millä tavalla me saamme tämän kattavan lähestymistavan. Sen sijaan, että keskitymme nimeen ja sisältö katoaa. Tanskassa me ymmärrämme toki, että on hyvin vahvojakin argumentteja siitä, millä tavalla me voimme varmistaa eri koulutuspanostusten identiteetin. Mutta sanoisin kuitenkin, että en usko, että nimi ratkaisee, vaan se, millä tavalla me saamme lihaa luiden ympärille eri koulutusten kohdalla. 10. helmikuuta neuvoston kokouksessa me tulemme puhumaan ammattikoulutuksesta. Sitähän monet täällä jo puhuivat ja me tulemme jatkamaan tätä keskustelua. Millä tavalla ammattikoulutuksessa voidaan tehdä yhteistyötä yritysten kanssa ja sitä kautta sitten saada työttömät nuoret työmarkkinoille takaisin. Okay. Ich darf mich herzlich bedanken. Kiitän sydämellisesti teitä, arvoisa ministeri ja kaikkia muita teitä täällä läsnäolijoita. Minä muistan, että Grundvik on meille kaikille sydämen asia. Olen erittäin iloinen, että meillä oli näin eloisa keskustelu. Näin, että kollegat naureskelevat, nauravat täällä, mutta se varmasti tarkoittaa sitä, että saan heiltä apua, koska he ovat lähes oikeita tanskalaisia tällä hetkellä kaikki. Kiitos paljon. He oikein antoisesta keskustelusta Pyrimme hyödyntämään lähikuukaudet laatimaan hyvän ohjelman elinikäisestä oppimisesta. Toivottavasti komissio kirjasi hyvin kaikki hyvät kommentit ylös. Keskustelkaa ministerin kanssa ja tapaamme pian uudestaan. Kiitos. welcome from there to here to Mr. Elbeck, responsible for culture. Äh, niin, lämpimästi tervetuloa, hyvä kulttuuriministeri. Ja sihteeristö sanoi juuri, että miehillä täällä on nyt niin hienot solmiot. Minä en saanut, koska sain huivin. Se oli hänen vitsinsä, minä vain välitin sen teille. Minä en olisi näin epäkohtelias. Se on sinun vikasi. Turha tässä esitellä sen kummemmin. Aloittakaa vain omalla alustuksellanne. Kiitoksia. Jeg starter lige forfra. Øh, tak for ordet. Øh, Kiitoksia. Kiitoksia kovasti siitä, että sain puheenvuoron, hyvät naiset ja herrat. Dress code. So there you also... Kulttuuri on tärkeä osa elämämme ja tämän päivän keskusteluiden ytimessä. Minä todellakin olen tai panostan tätä, tähän vuoropuheluun parlamentin kanssa ja minä kulttuuriministerinä Tanskassa. Olen tästä hyvin tyytyväinen. Se, mikä on osa tätä poliittista projektia, on hyvä yhteistyö ja vuoropuhelu tämän valiokunnan kanssa. Se, mitä minä haluan tällä puheellani nyt tuoda esiin, liittyy Eurooppaan. Me haluamme puhua kansalaisten Euroopasta. Me haluamme katsoa myös kulttuuria ulkosuhteissa – antidopingia, sopuotteluita ja vapaaehtoistyötä. Eli tässä on todella paljon asioita. Ja innolla odotan teidän vastauksianne. Mutta ensinnäkin haluaisin sanoa, että on suuri kunnia minulle olla täällä. Kävin ennen joulua täällä parlamentissa ja puhuin teidän kanssanne, monien kanssa teistä. Mutta tämä on nyt ensimmäinen kerta, että olen täällä parlamentissa puheenjohtajamaan edustajana, neuvoston edustajana ja iloitsen jo tästä yhteistyöstä. On välttämätöntä, että toimielimillä on läheistä yhteistyötä, varsinkin nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. On aika löytää yhdessä tie ulos tästä kriisistä. Olen täysin vakuuttunut siitä, että kulttuurilla on tärkeä rooli tässä yhteydessä. Kulttuuri ja taiteet luovat yhteyttä yhteiskunnassa ja sitovat meidät yhteen. Ja samoin myös äh, urheilulla on tärkeä rooli. Meidän täytyy pyrkiä luovuuden ja taiteiden kautta saamaan innovatiivisia ratkaisuja ja uudenlaista ajattelemista ja sitä kautta päästä talouskriisin ylitse. Nuoret sukupolvet tarvitsevat toivoa paremmasta tulevaisuudesta ja olen vakuuttunut, että kulttuuri on siihen yksi avain. Ja me voimme yhdessä olla tässä viemässä sitä eteenpäin. Ja Euroopan parlamentilla ja kulttuurivaliokunnalla on tässä tärkeä rooli. Meidän täytyy nyt kääriä hihat ja ryhtyä toimeen. Tanskan puheenjohtajakauden otsikkona on Eurooppa työssä, Europe at Work – Tämä otsikko viittaa luonnollisesti siihen kunnianhimoon, että me yhdessä pääsemme pois tästä kriisistä. Mutta se osoittaa myös, että Tanska puheenjohtajamaana keskittyy myös työhön parlamentissa, Euroopan parlamentissa täällä Brysselissä. Me haluamme kaikki priorisoida kaikkia niitä neuvotteluita, aloitteista ja ohjelmista, koska ne ovat meille yhteinen tehtävä. Kuten te tiedätte, niin komissio on tehnyt ehdotuksen ohjelmaksi Luova Eurooppa, Creative Europe. Ja ohjelman tavoitteena on tukea audiovisuaalista aluetta ja kulttuurialuetta, ja siinä on myös se uusi rahoitusväline. Ja minä uskon, että tämä luo hyvät puitteet kulttuurisektorille Euroopassa. Ohjelma esiteltiin neuvostolle marraskuussa ja puhuimme siitä joulukuussa. Ohjelma otettiin positiivisesti vastaan jäsenvaltioissa, vaikkakin tässä nyt on koko joukko elementtejä, joista täytyy vielä puhua. Tanskan korkein prioriteetti on viedä näitä keskusteluita luovasta Euroopasta niin pitkälle kuin mahdollista. Kuten te tiedätte, niin äh, budjettihan on määritelty 2014-2020 ja sen vuoksi emme äh, voi tältä osin ohjelmaa viedä päätökseen. Mutta me toivomme, että maaliskuun huippukokouksessa voidaan sopia tämän ohjelman sisällöstä. Minä odotan hyvää ja hedelmällistä yhteistyötä kulttuurivaliokunnan esittelijän kanssa, kunhan hänet valitaan. Toinen ohjelma, josta me tulemme puhumaan ja jonka parissa tulemme työskentelemään, on kansalaisten Eurooppa. On erittäin tärkeää, että ne aloitteet, joita EU tekee, että ne ovat relevantteja ja, ja tarpeellisia kansalaisille. Kansalaisten täytyy voida nähdä, että Eurooppa on osa heidän todellisuuttansa ja elämäänsä. Ja kansalaisten Eurooppa on ohjelma, jonka tarkoitus olisi saada aikaan todellista muutosta. Tässä ohjelmassa tuetaan kansalaisyhteiskuntaa ja tuetaan sellaisia toimenpiteitä, joilla pyritään tukemaan kansalaisten historian ymmärtämistä, Euroopan historian ja oman historiansa ymmärtämistä. Ja tätä kautta me voimme luoda myös uuden tulevaisuuden Euroopalle ja sitähän me tarvitsemme. Kriisiaikoina yleensä tavallaan käperrytään itseensä. Minusta tuntuu, että on erittäin tärkeää, että Euroopassa olemme nyt rohkeita ja katselemme eteenpäin ja olemme avoimia kolmansille maille. Kulttuurin rooli EUn ulkosuhteissa on sen vuoksi myös erittäin tärkeää. Me haluamme edelleen jatkaa tätä loistavaa työtä, jonka Unkari käynnisti ja jota Puola vei eteenpäin. Tanska järjestää vastaavanlaisen kokouksen kuin Puola ja Unkari Kööpenhaminassa kesäkuussa. Ja toivomme, että siinä nimenomaan päästään lähemmäksi kulttuurin roolia ja sen merkitystä ulkosuhteissa. Ja toivon, että te täällä parlamentissa voisitte myös osallistua. Ja minä olen myös äh, hyvin iloinen sitä keskustelusta, jonka kävin edustaja Schaken kanssa hänen erittäin mielenkiintoisesta mietinnöstään. Ja toivon todellakin, että osallistutte Kööpenhaminan kokoukseen. Se, mitä maailmassa tapahtuu, näkyy helpommin nimenomaan digitaalisen kehityksen kautta. Myös kulttuuri ja taide ovat tavallaan saatavilla helpommin. Museot, kirjastot, arkistot ja muut kulttuurilaitokset digitalisoivat omat kokoelmansa ja sitä kautta nämä ovat saatavilla helpommin kansalaisille. Komissio onkin kehottanut jäsenvaltioita digitalisoimaan kulttuurimateriaaliaan. Jäsenvaltioita on kannustettu myös asettamaan tavoitteet kansalliselle kulttuurisen materiaalin digitalisoinnille ja sille, että tätä digitaalista materiaalia olisi saatavissa myös Europeanan kautta, eli siis tämä EUn portaali, kulttuuriperintöportaali. Muistaakseni edustaja Trypel oli tässä edu- esittelijänä. Ajatellen tätä potentiaalista kulttuuriperinnön digitalisointia, niin äh, on hyvin tärkeää, että äh, tässä toimitaan, että neuvosto toimii äh, komission kanssa rinnakkain. Ja että komissio huolehtii siitä, että neuvoston kehotukset tällä alalla toteutetaan jäsenvaltioissa. Toinen työ tai alue, jota haluaa viedä eteenpäin, on urheilu. Urheilu sai uuden statuksen Lissabonin sopimuksen myötä ja se merkitsee sitä, että meidän täytyy nyt toimeenpanna ensimmäinen EUn työohjelma urheilualalla, joka hyväksyttiin toukokuussa viime vuonna. Ja tähän liittyy myös edustaja Fisasin mietintö, joka liittyy urheilun eurooppalaisen, eurooppalaiseen ulottuvuuteen. Toinen asia, joka liittyy tähän työohjelmaan, liittyy integriteetin urheilussa. Me kuulemme jatkuvia kertomuksia esimerkiksi dopingista ja sopupeleistä. Molemmat näistä tuhoavat urheilun imagon ja vetävät maton alta urheilun esikuva roolilta. Sen vuoksi nyt aiotaankin keskittyä antidopingiin ja sopupelien estämiseen. Ja näinhän tehtiin jo Puolan puheenjohtajakauden aikana. Kuten kuulitte juuri eh, opetusministeriä, niin komissio on ehdottanut yhteistä ohjelmaa koulutukselle, nuorisolle ja urheilulle Erasmus kaikki ohjelman alla. Monissa maissa pidetään nimenomaan tätä urheilulukua erittäin tärkeänä. Tanska puheenjohtajamaana aikoo huolehtia siitä, että ohjelman urheiluosiota käsitellään sopivalla ja sisällyttävällä ja tehokkaalla tavalla. Ja me painotamme pitkälti sitä, että tämä tehtävä tehtäisiin ammattimaisesti. Ja toivomme yhteistyötä teidän valiokuntanne kanssa tässä. Minä juuri sanoin, että on tärkeää olla yhdessä, kun on kriisi. Ja siinä urheilulla on hyvin tärkeä tekijä, koska se luo tällaista yhteenkuuluvuutta yhteiskunnassa. Ja kaikki ne, jotka tekevät vapaaehtoistyötä urheilun parissa, laajentavat myös urheilun merkitystä. Puheenjohtajamaa haluaa myös kehittää tätä vapaaehtoistyötä urheilussa. Ja se tulee nyt ensimmäiseksi tapahtumaan konferenssin kautta, joka järjestetään Äh, konferenssin nimi on äh, Urheiluvisio 2012. Siinä keskitytään vapaaehtoisuuteen ja äh, siihen, että voidaan laajentaa urheilua käsitteenä. Tämä järjestetään nyt maaliskuussa Kööpenhaminassa ja toivon, että teistäkin joku siihen osallistuu. Me tulemme myös viemään eteenpäin tärkeitä ohjelmia, kuten Creative Europe, kansalaisten Eurooppa ja Erasmus kaikille. Ja me haluamme priorisoida siinä kulttuurin roolia, digitalisointia sekä urheilua. Ja me luonnollisesti toivomme, että neuvosto nimittäisi nopeasti tämän raadin niin, että saataisiin nimitettyä esimerkiksi Euroopan kulttuuripääkaupunki vuodelle 2016. Tässä on paljon asioita nyt käynnissä ja me jatkamme sitä, mitä Troikka on aikaisemmin jo tehnyt. Ja me pyrimme tekemään ahkerasti työtä niin, että tarjoamme hyvän pohjan sitten eh, Kyprokselle, kun se jatkaa Troikan työtä kesällä. Ja haluaisinkin käyttää tilaisuutta hyväkseni kiittämällä sekä Puolaa että Kyprosta hyvästä troikkayhteistyöstä. Ja haluaisin myös kiittää teitä tässä kulttuurivaliokunnassa siitä, että halusitte kuunnella meitä. Toivon ja laskenkin sen varaan, että teemme rakentavaa yhteistyötä teidän kanssanne ja koko Euroopan parlamentin kanssa. Ja nyt vastaan kysymyksiin. The minister, now we come to... Kiitoksia, hyvä ministeri. Edustaja Trypöl ensimmäisenä. Kiitoksia. Doris, kiitos hyvä ministeri. Haluaisin palata kahteen mainitsemaan asiaan. Puhuitte kulttuurin roolista ulkosuhteissa. Se on tietysti oleellista. Ja olemme etsimässä oikeaa lähestymistapaa, sanamuotoa, äänensävyä, ja siitä syystä haluaisin tietää, mikä teidän eh, intressinne on ja lähestymistapanne on eh, Arabi-välimeren maihin ja millä tavalla voidaan tukea kulttuuripuolella demokraattisia ihmisiä. Se on tietysti erittäin tärkeää niin, ettei tätä tukea lakkautettaisi. Haluaisin siis tietää, mitä Tanskan puheenjohtajavaltio siellä tekee. Ja sitten puhuit digitaalisen digitaalista sisällöstä ja digitalisoinnista ja niistä kaikista mahdollisuuksista, joita syntyy, kun pääsemme arkistoihin käseksi. Mutta tietysti vielä ollaan etsimässä uusia juridisia tarjouksia sellaisen materiaalin, jota suojaa copyright. Ja haluaisin tietää, mikä Tanskan valtion lähestymistapa on näissä kysymyksissä. Ja aiotteko ryhtyä toimimaan näissä kysymyksissä, kun pyritään saamaan uusi lähestymistapa? Kiitoksia za prezentację. Kiitos paljon. Kiitos paljon ministerille tästä esityksestä ja että olette jatkaneet Puolan työtä. Haluan tehdä kysymyksen tästä jatkuvuudesta tekijänoikeuskysymyksissä parlamentin ja kahden jäsen kahden edustajan edes, jotka tulevat jäsenvaltiosta. Haluamme tietää, haluammeko hyväksyä tämän actas asiakirjan tekijänoikeuksista. Mitä Tanskan puheenjohtajamaan aikoo tehdä? Aikoo se viedä päätökseen hyviä toimenpiteitä? tässä asiakirjassa on vähän mielipiteet hajaantuneet parlamentissa ja ministerineuvostonkin kesken. Mitä Tanska aikoo puheenjohtajakauden aikana tehdä, koska tämä on erittäin tärkeä. Toinen asia, josta haluaisin kysyä, on tuen kuitenkin sataprosenttisesti Tanskaa. Ongelmat liittyvät kulttuuriin, Meille on erittäin tärkeää, että tämä luovuus saisi enemmän jalansia Euroopassa. Meillähän on tämä luovuusohjelma, sen pitäisi olla autonomisempi. Meillä on kulttuuriohjelma ja mediaohjelma, mutta meidän pitäisi eriyttää nämä kaksi ohjelmaa kuitenkin jossain mielessä. Millä, missä määrin annatte autonomiaa näille kahdelle tärkeälle ohjelmalle? Vielä lisää haluan kysyä teiltä kun te kokoonnutte kulttuuriministereiden kanssa, tuletteko te päättämään sisällöstä, muodosta kulttuuriohjelmille – Silloin kun puhutaan rakennerahastotematiikasta, meillä on miljoonia euroja, joita voitaisiin ohjata kulttuuriin tukemaan sitä. Miten te tulette käyttämään hyväkseni näitä rakennerahastoja, jotta alueet EU-lakin, EU-sakin voisivat hyötyä tästä? Haluaisin saada takuudet siitä, että rakennepolitiikassa te tulette taistelemaan kulttuurin puolesta, että sille se tulee saamaan sille kuuluvan tärkeän paikkansa, koska tuhannet toimielimet voivat hyötyä tästä. Edustaja Lökkögoid. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa. Kuten jotkut ovat huomanneet, niin minä usein puhun solidaarisuudesta. Ja kuten puheenjohtaja sanoi. Kun äh, puhutaan äh, solidaarisuudesta ja siitä, miten toimitaan. No, mitä tulee kysymykseen äh, kansalaisten Euroopasta, se on hyvin tärkeä aloite, mutta en tiedä onko ministeri huomannut, mutta sen ohjelman yhteydessä parlamentilla ei ole yhteispäätössä menettelyä, meillä on vain kuulemisoikeus. Ja tässä valiokunnassa me luonnollisesti olemme sitä mieltä, että se on synti ja häpeä. Ja se on todella valitettavaa, koska se on ihan täysin uskomatonta. En voi mitenkään ymmärtää sitä, että niin tärkeällä alueella, jossa on nimenomaan kysymys äh, kansalaisista, niin silloin kansan valitsemilla edustajilla pitäisi olla yhteispäätösmenettely. Ehkäpä te voisitte selvittää, miksi meillä ei ole yhteispäätösmenettelyä. Komissio on sitä mieltä, joten äh, ehkäpä puheenjohtajamaa voisi aktiivisesti työskennellä sen puolesta, että tilanteeseen tulee muutos. Se olisi todella välttämätöntä tämän prosessin kannalta. Sitten kysymys kulttuurista ulkosuhteessa rajojen ulkopuolella. Se on totta, se on hyvä. Edustaja Tryppelkin puhui tästä ja Lähi-idän tilanteesta luonnollisesti tällaisissa tilanteissa se täytyy huomioida, mutta ottaisin tähän mukaan myös Kiinan ja suhteemme Kiinaan. Nämä suhteet ovat hyvin tärkeitä, kun panostamme kasvuun, silloin meillä pitää olla hyvät suhteet Kiinaan. Täytyy huomioida, että Kiinahan on juuri päättänyt, että se ottaa tällaisen kolmannen pilarin mukaan, eli että se aikoo painostaa kulttuurivaihtoon, joka on yhtä tärkeä heille kuin talous ja politiikka. Joten siis äh, tämä on kiinalaisten puolelta hyvin vahva signaali, että tämä on alue, jolla voitaisiin parantaa tilannetta. Ja minusta puheenjohtajamaan pitäisi nyt olla tästä tietoinen ja ehkäpä huolehtia siitä, että tehtäisiin aloitteita siihen suuntaan, koska se olisi mielestäni tosi hienoa. Ja komissiohan äh, on myös kiinnittänyt siihen hyvin paljon huomiota nimenomaan Kiinaan, joten ehkäpä neuvostokin voisi olla tässä mukana. Joten vain tällainen pieni kehotus. Sitten äh, kommunikoinnista. Tämä äh, valiokuntahan myös äh, käsittelee sitä. Tulee, onko ministeri miettinyt sitä, että kun me puhumme kansalaisista ja suhteesta kansalaisiin, millä tavalla voitaisiin parantaa tätä tilannetta? Painotatteko te kommunikointia ja sitten vielä urheilusta. Olen samaa mieltä tästä taistelusta dopingia ja sopupelejä vastaan. Mutta EUlla on EUlla ja valiokunnalla ja Tanskalla puheenjohtajamaana on suuri tehtävä keskittyä urheiluun myös kansanterveyden pohjalta. Ei ole mikään salaisuus, että Tanskassa ja monissa muissakin maissa on saatu mahtavia tutkimustuloksia siitä, millä tavalla urheilu voi parantaa kansanterveyttä. Ja sitä kautta voitaisiin eh, ehkäpä tukea kansanterveyden rajallisia budjetteja myös helpolla tavalla. Minusta tämä on sellainen asia, jossa me voisimme saada aikaan todellisen eron. Me voisimme vaihtaa kokemuksia, käynnistää sellaisia ohjelmia, joissa keskityttäisiin kansanterveyteen. Me haluaisimme tätä tässä valiokunnassa ja äh, jos tästä on jotain konkreettisia aloitteita, niin haluaisin tietää puheenjohtajamaalta, voisitteko te keskittyä myös tähän? Kiitos. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herzlichen Dank. Kiitos paljon rouva puheenjohtaja, kiitos paljon rouva ministeri tästä tiedotteesta, julkilausumasta. Todellakin tämä Eurooppaa ravisteleva kriisi on kova ja me tajuamme yhä selkeämmin luottamuksen puutteen kansalaisilta su- suhteessa EUn identiteetti on ehkä haussa. Mehän toivomme, että nimenomaan kulttuurin tuella ja avulla ja tämän uuden urheiluohjelman tuella me voisimme löytää tämän puuttuvan lenkin luottamuksen heikentymisessä. Kyllähän me voimme pyst- me pystymme kyllä luomaan tämän puuttuvan lenkin tai ketjun osan. Kyllä meidän pitäisi kannustaa tässä valiokunnassa toimimaan paremmin ja me tulemme kannustamaan teitä kuuden kuukauden aikana. Kollegat ovat maininneet usean otteeseen sanan kulttuuri, silloin kun puhutaan nimenomaan kulttuurista, mutta kyllähän kulttuuri voidaan mainita myös urheilun yhteydessä. Emme voi työstää vain yksittäisiä ohjelmia. Mm, meiltä puuttuu infrastruktuurista osia itse kentällä, jos käytän näin konkreettisia sanoja. Ja joissakin kunnissa meillä on, on rahoituksia hankkeiden käynnistämiseksi ja loppuviemiseksi. Ja kyllähän me varmasti voimme aluekehitysrahastoa käyttää hyväksemme, vapauttaa sieltä varoja kulttuuriin, nimenomaan urheiluun, jotta voitaisiin luoda näitä puuttuvia infrastruktuurin osia. Olen vakuuttunut, että tässä on kyse konkreettisesta toimesta itse todellisuudessa maaperällä. Tällä tavalla voimme auttaa väestöä. Se auttaa Eurooppa, se vie eteenpäin Euroopan asiaa, se vie eteenpäin integraation asiaa kulttuurin avulla, urheilun avulla. Ja meidän pitää täällä todella täyttää tämä puuttuva aukko, joka, tämä kuilu, joka on kansalaisten ja EUn toimielinten edustajien välillä. Minä olisin erittäin iloinen, jos te voisitte antaa meille täyden tukenne tässä asiassa. Kiitoksia kollega Belet. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia ministeri. Ja kiitän teitä tästä integriteettikysymyksestä, joka on aivan keskeinen tässä Tanskan puheenjohtajavaltion ohjelmassa. Morten, olen samaa mieltä kanssasi siinä, mitä totesit urheilun ja nuorison välisestä yhteydestä ja sitten Erasmus urheilua varten, joka löytyy tuolta Santiago Fisan mietinnöstä. Kaiken sen hyväksyn, mutta samalla haluaisin painottaa tätä integriteettikysymystä. Ja minulla on kysymyksiä teille, hyvä ministeri. Olemme iloisia kuullessamme, että integriteetti on teille prioriteetti, mutta haluaisimme tehdä tästä vähän konkreettisempaa. Ensinnäkin nämä pelaajien agentit. Tästä on järjestetty muutama viikko sitten konferenssia. Ja on saatu erittäin huolestuttavat tulokset komission tästä aiheesta tekemästä tutkimuksesta kaksi vuotta sitten. Haluan tehdä selväksi, että epävarmuus agenttipuolella on todellinen uhka urheilun koskemattomuudelle. Onko valtio valmis kiihdyttämään näitä aloitteita tällä alalla? Silloin kun mitään itse sääntelyä ei ole, sidosryhmäpuolellahan me menemme tähän itsesääntelyyn, mutta kun se ei ole toteutettavissa, koska nyt olemme odottaneet tätä jo monta vuotta, niin oletteko valmis ryhtymään aloitteisiin yhdessä tietysti komission kanssa? Ryhtymään siis juridisiin tai muihin aloitteisiin, jotta voidaan paino, painostaa noita sidosryhmiä. Tietysti on tehty useita viittauksia dopingin torjuntaan ja otteluiden tulosten etukäteissopimiseen ja sopupeleihin – on tärkeää, että valitsemme puolemme nimenomaan tässä kysymyksessä. Tehän tiedätte varsinkin Vadan erityisen kannan ja haluamme tietää, onko Tanska valmis tukemaan sitä, että kaikkia mahdollista teknologiaa käyttää dopingin torjunnassa DNA-analyysejä, biolääketieteelliset passit, tuetteko? Itse asiassa siis Euroopan unionihan tukee kaikkea tätä olemassa olevaa teknologiaa, koska Kyseessä on myös doping ja sopupelitkin ovat suurena uhkana urheiluuskottavuudelle. Ja odotamme, että tästä prioriteetista tulee todella konkreettinen äh, suhteessa myös sellaisiin tapauksiin, kuten Contadorin tapaus. Eh, sì, grazie eh, ministro per la sua... Kiitos arvoisa ministeri puheenvuorostanne. Kiitos myös siitä, että selititte hartaasti, kuinka paljon kulttuurin avulla voimme päästä ulos tästä kriisistä. Kulttuuriinstanssit tuntevat erittäin voimakkaasti toiminnassaan kriisin vaikutukset. Minä olisin halunnut saada vähän konkreettisempaa tietoa teiltä siitä, kuinka Tanskan puheenjohtajamaana sitoutuu budjettikysymyksiin. Minä otan esille kolme erityisasia. Ensinnäkin kulttuuriperinnön vaaliminen Euroopassa. Se on meille kaikille se yksi suuri sydämen asia. On tärkeää, ja ilmeisen itsestään selvää, että restaurointikunnostustyöt ovat välttämättömiä koko unionin alueella. Urheilusta luulin ymmärtäneeni aikaisemmista keskusteluista, että kaikki eivät ole vakuuttuneita siitä, että urheilun pitäisi kuulua tähän pysyvän koulutuksen ohjelman piiriin. Miten te tämän hahmotatte, miten, mitkä ovat teidän linjauksenne, mitkä tulevat olemaan Tanskan puheenjohtajakauden käynnistämät konkreettiset aloitteet. Ja haluaisin puhua vielä vapaaehtoistyöstä. Viime vuosina oli eurooppalainen vapaaehtoistyön vuosi. Vapaaehtoistyö koskettaa joitakin sektoreita kuinka Tanska puheenjohtajamaana aikoo arvottaa oikein tätä vapaaehtoistyötä, joka se koskettaa nuoria, mutta myös muita kansalaisia Euroopassa? Rouva puheenjohtaja, ministeri, kiitos siitä, että tulitte tänne. Meillä on ollut mahdollisuus jo viime kuukausina, viime vuonnakin kokoontua yhteen ja käydä äärimmäisen mielenkiintoisia keskusteluja kyllähän minua kulttuuri koskettaa, minusta se on erittäin tärkeä, mutta minä haluan kuitenkin puhua ehkä urheilusta enemmän. Te tiedätte, tulemme laatimaan mietinnön tästä, mm, anteeksi, me laatineet mietinnön tästä aiheesta. Se tullaan hyväksymään ensi viikolla minitäysistunnossa Brysselissä tämä mietintö. Ja kollegat ovat jo täällä puhuneet, Belen varsityisesti tästä, mutta minä haluaisin kuitenkin korostaa joitakin aiheita vielä uudemman kerran, jotka vaikuttavat lainsäädännöllisiin muutoksiin joissakin Euroopan maissa. Se, se voisi antaa tiettyä potkua Tanskan puheenjohtajakaudelle lahjonta urheilumaailmassa – te tiedätte, että kuinka paljon vaadittaisiin avoimuutta erilaisissa urheilujärjestöissä, järjestöissä, liitoissa, kansallisissa liitoissa, eurooppalaisissa liitoissa. Uskon, että tämä on painava asia. Lahjonta, meidän pitäisi pystyä välttämään lahjontaa. Avoimuus, läpinäkyvyys on perusta, keskeisen tärkeitä. Meidän pitäisi pystyä pureutumaan näihin hämärin hämärin kysymyksiin, myöskin huumekauppaan, huumeen, huumeisin, huumeiden välitykseen. Mielestäni myös dopingin on erittäin tärkeä. Ei dopingissa ole kyse vain siitä, että se on jo laajentunut kouluihin, koulun urheilisaloihin tai harrastelijakerhoihin, harrastelijaseuroihin. Meidän täytyy ajatella, että tässä on, dopingissa on kyse huumeiden salakuljetuksestakin myös. Aiemmin eurooppalaisten maiden välillä valitsi suurempi yhteistyö kun taisteltiin väkivaltaa vastaan, huligaaneja vastaan, äh, jalkapallofaneja vastaan, äh, jalkapallohunigaaneja vastaan. Suunnattu yhteistyö oli paljon tärkeämpää, mutta nyt me haluaisin puhua täällä myös seksuaaliseen vähemmistöön kohdistuvasta syrjinnästä. Lokkegaard puhui myös tästä aiheesta. Meidän pitäisi pystyä integroida väestöt paremmin yhteiskuntaansa urheilun välityksellä. Sen takia on tärkeää er, Rouva Kammerevert on puhunut täällä rakennerahastoista. On erittäin tärkeää tehdä selväksi se, että rakennerahastoja voidaan käyttää kulttuurin hyödyntämiseksi, mutta myös urheilun hyödyntämiseksi. Olisi tärkeää, että joissakin jäsenvaltioissa konkretisoitaisiin tämä, miten näitä rahastoja voitaisiin käyttää paljon selkeämmin kuin mitä tähän asti on tehty. Sabine Verheyen. Rouva Verheyen. Ähm, das Thema Kultur und digitale Agenda. Kulttuuri ja digitaalinen äh, agenda viittasitte siihen. No, minä haluaisin kuitenkin kysyä, digitaaliset eh, levittämistiet eh, ovat enemmän eh, kuin ainoastaan eurooppalaisen kulttuurin levittäminen. Se on myös mahdollisuus PK-yrityksille luonnollisesti luovasti tuoda itsensä esiin ja levittää tuotteitansa. Monet keskusteluista näiden digitaalisen agendan yhteydessä liittyvät nimenomaan teollisuuteen, teknisiin äh, siirtämismahdollisuuksiin ja vähemmän kulttuurisiin näkökulmiin. Ja minusta tärkeä tehtävä seuraavan puolen vuoden aikana keskusteluissa olisi ottaa esiin nettineutraalisuus, äh, tekijänoikeudet, äh, tiedonsiirto älypuhelinten ja muiden kautta. Joten nämä ovat kaikki sellaisia kysymyksiä, joita tulisi käsitellä ei ainoastaan Euroopan tasolla, vaan maailman tasolla koska monta kertaa niistä ei puhuta nimenomaan kulttuurin otsakkeen alla, mutta ne kuuluvat kulttuurin monimuotoisuuden siirtämiseen, ei ainoastaan kulttuuriperinteen, vaan myös uuden luomiseen ja levittämiseen. Ja nämä pitäisi ottaa mukaan tähän keskusteluun. Onko Tanskalla tavoitteita tältä osin niin, että digitaalisessa agendassa otettaisiin kulttuurinäkökulma voimakkaammin mukaan? Madame Benarab Atou. Merci, euh, madame la présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Tervetuloa, arvoisa ministeri. Palaan äskeiseen kysymykseeni. Asiakirjassa puhutaan, että te puheenjohtaja on luonut tavoitteeksi Unescon sopimuksen ratifioinnin ja seurannan. Se on erittäin hyvä. Minä olisin kuitenkin halunnut tietää tarkemmin, millä tavalla aiotte sitten harjoittaa tätä seurantaa Haluan tukea samaa kantaa kuin edustaja Lökkegaard. Haluaisin tietää, aiotteko te todella nähdä vaivaa, että annatte par- yhteispäätös yhteispäätösarvoa näille kulttuurikysymyksille. Viimeisin kysymys koskettaa kulttuurisektoria niin kuin se olisi työllisyyttä luova sektori kriisistä pois pääsemiseen. Te sanoitte, että kulttuuri on yksi hyvä keino, totta kai voidaan kehittää yhteiskuntaa sen avulla, mutta se on alue, jossa on jo työ, on tarjolla työpaikkoja. Sitä voitaisiin tukea. Onko teillä tämä tavoitteena? Minä ainakin kannustan teitä siihen sydämestäni. Kiitos en tiedä. Te Meillähän on jo yhteispäätösmenettely kulttuurikysymyksessä. Se puuttuu vielä kansalaisuuskysymyksistä. Siellä se ei ole vielä voimassa. Mange tak. Øh, Kiitos. Täällä esitettiin nyt koko joukko mielenkiintoisia kysymyksiä. Toivon mukaan nyt eh, muistan ne kaikki, muuten varmasti puheenjohtaja minua täällä ohjailee parhaalla tavalla. Ensin esi- edustaja Trippel esitti kysymyksen kulttuurista suhteessa kolmansiin maihin. Tämä on asia, jota me olemme miettineet hyvinkin paljon, millä tavalla voimme tukea kulttuuria suhteessa kolmansiin maihin. Se on otettu esiin esimerkiksi Lähi-idän yhteydessä ja arabikevään yhteydessä. Millä tavalla voisimme lähteä tukemaan näitä yksittäisiä aloja? Olen täysin vakuuttunut ja itse asiassa minulla on tästä myös kokemuksia, millä tavalla voidaan luoda kulttuurisuhteita taiteilijoiden kesken meiltä ja maailman muiden osien välissä. Ja tämä tapahtuu erilaisten aktivistien kautta tavallaan. Ja jotkut näistä yhteyksistä voivat olla ainakin yhtä tärkeitä kuin ne, yhteydet, joita solmitaan virallisella tasolla. Joten puheenjohtajamaalle on erittäin ratkaisevaa keskittyä tähän ja tulen ottamaan tämän esiin myös muutamien muiden ministerikollegoiden kanssa. Ja samoin edustaja Morten Lökegård, sinä kysyit, että tapahtuisiko tämä vain lähinaapureiden kanssa vaiko esimerkiksi arabimaiden kanssa ja kysyit meidän suhteistamme Kiinaan. On ihan totta, että juuri nyt on käynnissä kunnianhimoinen tavoite perustaa eh, kestävät suhteet eh, Kiinan ja Euroopan kesken. Minä itse kävin Pekingissä kymmenen päivää sitten ja keskustelin varakulttuuriministerin kanssa, joka vastaa näistä kansainvälisistä suhteista. Keskustelimme siitä, voisimmeko käynnistää tällaista yhteistyötä. Ja jo viikon kuluttua täällä Brysselissä järjestetään kokous, jossa sitten julkistetaan eh, tämä eh, kulttuuriyhteistyö Kiinan ja Euroopan välillä. Ja eilen kun tulin äh, hotelliin ja tsekkasin sisään, niin äh, huoneessa äh, tai hotellissa oli China Daily-lehtikasa ja siinä sanottiin, tai siinä puhuttiin nimenomaan näistä ongelmista, millä tavalla vahvistaa kulttuurista yhteistyötä meidän maailmanosamme ja Kiinan välillä. Mutta minusta on, pitää olla tiettyä ymmärtämystä myös, mikä se kunnianhimon taso tässä yhteistyössä on. Ja siinä voi olla monia erilaisia parametreja. Siinä voi olla kysymys kaiken näköisistä asioista. Siinä voi olla ammattikokemuksen muuttamis- eh, vaihtamisesta ja, ja ties mistä. Siis niin, monella tasolla. Ja puheenjohtajamaa seuraa asiaa ja tämä on meille tärkeää. Sitten kysyttiin tästä digitalisoinnista ja tekijänoikeuksista – Useat valiokunnan jäsenet äh, puhuivat äh, tästä. Tämä on hyvin äh, tunneperäinen keskustelu ja siinä on oikeastaan kaksi laajaa tekijää. Yksi ensinnäkin se, että kaiken informaation täytyy olla vapaata ja toisaalta sitten taas täytyy suojella taiteilijoiden tekijänoikeuksia. Ja Tämä on tärkeä asia Tanskalle. Nimittäin äh, täytyy voida keskittyä ajatellen sitä, mitä nyt jo tapahtuu netin kautta, taiteen alalla, musiikki, filmit, äh, sähköiset kirjat. Mikäli me Euroopassa haluamme vahvaa luovaa teollisuutta, niin silloin meidän täytyy varmistaa taiteilijoiden tekijän oikeudet, koska nimenomaan tuolla luovalla sektorilla on hyvin paljon kasvupotentiaalia. Joten tämä on jälleen sellainen ongelmaasettelu, johon puheenjohtajamaa tulee keskittymään – ja me tiedämme, että tästä käydään tärkeää keskustelua kaikissa jäsenvaltioissa. Ja joka paikassa pyritään löytämään oikea tasapaino näiden kahden ääripisteen välillä ja samanaikaisesti kuitenkin varmistaa se, että luodaan vahvaa uutta kasvua luovan teollisuuden parissa. Edustaja Boris otti hieman samankaltaisia kysymyksiä esiin. Joten toivottavasti minä jo vastasin teillekin. Mutta kysyitte myös, millä tavalla voimme varmistaa sen, että rakennerahastolla olisi parempaa yhteistyötä ja eikö se voisi kuulua koko tähän kulttuuriseen agendaan. On totta, että rakennerahastoja voidaan käyttää ja samoin myös sosiaalirahastoja kulttuuriprojektien yhteydessä. Minulla on tästä itsekin kokemusta muutaman vuosikymmen sitten, 80-luvulla, kun Tanskassa oli silloin kova nuorisotyöttömyys ja silloin me käytimme rakennerahastoja siihen, että käynnistettiin tällaisia sosiaalisia projekteja, joilla oli myös kulttuuriset tavoitteet ja sen myötä luotiin myös koko joukko uusia työpaikkoja. Joten Tämä on tärkeää meille kaikille. Meidän täytyy ajatella erilaisia yhdistelmämahdollisuuksia ja katsoa lävitse sektoreiden ja tällaisen taloudellisen kriisin aikana on vielä tärkeämpää, että me näemme mahdollisuuksia siellä, missä niitä yleensä ei nähdä. Joten meidän pitää ajatella sektoreiden välisesti, niiden poikki, ympäri, kaikin keinoin. Ja tämä onkin ollut hyvin pitkälti esillä. Sitten äh, Kammenvert äh, kysyi, mikä on kulttuurin ja taiteen rooli kriisiaikoina. Millä tavalla kulttuurialaa voidaan käyttää niin, että sen avulla herätetään toivoa? No, kuten minä tässä jo aikaisemminkin sanoin, eh, täytyy ottaa huomioon myös koko tämä luova teollisuus ja kulttuuri. Kulttuurin agendalla meidän täytyy miettiä, kun talous on kriisissä ja politiikka on kriisissä, millä tavalla me silloin voimme käyttää kulttuuria ratkaisevana moottorina niin, että saadaan aikaan toiveita ja mahdollisuus toteuttaa ne tavoitteet, mitä meillä on. Eli tässä on kysymys toivosta ja perspektiivistä ja toisaalta siinä on kysymys myös siitä, että meidän täytyy ymmärtää, että kulttuurisektori ja luova teollisuus on nimenomaan se alue, jossa tällä hetkellä luodaan työpaikkoja. Ja kuitenkin taloudelliset leikkaukset iskevät siihen. Joten siis kulttuuri sen myötä, että se luo toivoa ja merkitystä ja toisaalta se luo kasvua, joten se on yksi mahdollisuus. Sitten täällä esitettiin koko joukko kysymyksiä urheilusta. Pyrin nyt kokoamaan ne yhteen. Belet, edustaja Belet puhui muun muassa siitä, että että meidän pitäisi keskittyä näihin tunnettuihin ongelmiin. Ja kysymys onkin siitä, miten suuria haasteita meillä on suhteessa urheiluun. Yhtäältä on kysymys sopupeleistä, toisaalta on kysymys dopingista. Ja dopingin suhteen ajatellaan aina eliittiurheilua ensin, mutta kuten edustaja Beletkin sanoi, niin doping suhteessa koko tähän kehonrakennus ja, ja kuntokeskuksiin ei ole tällaista ammattiurheilua. Ja se, minkä me tällä hetkellä näemme, on, että tilanne on vakava. Laitonta Dopingia on paljon, kuten herra Fisaskin sanoi. Laiton doping on tänä päivänä suurempi bisnes kuin huumekauppa. Ja mitä ohjelmia me sitten tulemme käynnistämään, niin äh, Tanskassa – me olemme saaneet kohtuullisen positiivisia kokemuksia siitä, että olemme käyneet vuoropuheluita kaikkien näiden fitnesskeskusten kanssa Tanskassa ja pyrkineet heidän kanssa yhdessä luomaan turvalliset äh, harjoittelumahdollisuudet niin, että meidän nuoremme voivat äh, turvallisesti käydä äh, harjoittelemassa ilman, että joutuvat tekemiin laittoman dopingin kanssa. Tämä on yksi niistä asioista, jonka me tulemme ottamaan esiin näissä Kööpenhaminan urheilukonferenssissa, varsinkin tämä Urheilu 2012 konferenssissa. Joten tämä on ongelma, johon me todellakin panostamme. Sitten herras Kurjan esitti kysymyksen budjeteista. Kollega Kristiina Antoriinin kanssa olen samaa mieltä. Hänhän teki hyvin selvästi, selvästi esiin toi sen, että tässä on aikamoisia kunnianhimoja, poliittisia kunnianhimoja yhtäältä ja toisaalta sitten taas taloudellinen tilanne on hyvin tiukka ja vaikea, eli tämä on aikamoinen haaste. Nämä budjettikeskustelut kuuluvat Ecofiniin, siellä niitä käydään, eikä niinkään sillä alueella, josta minä vastaan. Mutta se, mitä minä nyt olen kuullut valiokunnan jäseniltä tänään, niin tulen ottamaan ne mukaan ja työstämään jatkossakin. Edustaja Fisas omassa kysymyksessään otti esiin nämä vihapuheet urheilualueella ja suhteessa myös sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen. Tämä on työtä, jonka parissa minulla on henkilökohtaista kokemusta. Olen ollut mukana toteuttamassa julkisia kampanjoita, jossa on keskitytty nimenomaan esimerkiksi näihin vihapuheisiin urheiluyhteyksissä. Joten tätäkin tullaan käsittelemään näissä kokouksissa Kööpenhaminassa, mutta myös muissa yhteyksissä. On tärkeää painottaa sitä, että me poliitikkoina, samoin kuin urheilujärjestöt ja urheilijat ovat roolimalleja. Ja sen vuoksi tämä täytyy huomioida. Ja käydä näitä vaikeitakin keskusteluita. Sitten sitten täällä esitettiin kysymys. Rova Verhain kysyi digitaalisesta agendasta ja siitä, miten me toteuttamme nämä haasteet kulttuurisektorilla. Toivon mukaan minä tässä jo käsittelin näitä asioita tarpeeksi. Mutta internet antaa meille valtavan mahdollisuuden. Se antaa mahdollisuuden avoimelle demokraattiselle keskustelulle, mutta samanaikaisesti meidän täytyy kuitenkin suojella taiteilijoiden tekijänoikeuksia. Se, että suojellaan taiteilijoiden tekijöiden oikeuksia, on edellytys sille, että saadaan luotua vahva luova teollisuus. Joten toki kiinnitämme tähän huomiota. Ja sitten viimeinen kysymys. En nyt oikein ollut varma, mitä te kysyitte. Toivon mukaan te voisitte kysyä uudelleen, mitä te kysyitte. Siinä oli kaksi kysymystä seurannasta Unescon sopimuksen ratifioinnin toteutumisesta. Tehän olette Sehän on näkyy teidän asiakirjassanne. Toinen kysymys liittyy kulttuurisektoriin, joka voisi olla työllistävä sektori. Miten te aiotte toimia? Mikä on lähestymistapanne? Äh, äh, äh, I, i forhold til spørgsmålet omkring... Niin, mitä tulee Unescon komission ratifiointiin, Unescon sopimuksen ratifiointiin, niin me olemme työskennelleet tämän asian parissa paikallisesti, siis minun kotimaassani. Ja se, mitä, minkä parissa puheenjohtajamaa työskentelee, on koko tämä kulttuurien välinen ulottumuus, joka on määritelty tässä asiakirjassa. Ja se on agenda, joka usein riippuu luonnollisesti siitä, mistä maasta puhutaan. Joissain maissa se on hyvinkin matalalla esityslistalla, mutta puheenjohtajamaalle on tärkeää painottaa sitä vahvuutta, mikä piilee kulttuurisessa monimuotoisuudessa. Sehän on, sinähän Unescon äh, tämä asiakirja on hyvin tiukka. Mitä sitten tulee luovaan teollisuuteen, niin minusta minä kyllä jo käsittelin luovaa teollisuutta monesta eri näkökulmasta. Ja minusta tämä luova teollisuus on tällä hetkellä ainoa teollisuusala, joka on kasvava. Ja meillä täytyy olla korkeat kunnianhimot. Tässä on kysymys työpaikoista, uusista työpaikoista ja siellä on paljon potentiaalia. Hello, excuse me, Chairman, just about the co-decision. Niin, puheenjohtaja vain tästä yhteispäätösmenettelystä. En usko, että ministeri käsitteli sitä, eikä tuota viestintäpuoltakaan. Co-decision of citizenship program. Eh, eh, det som, eh, det som niin se, minkä parissa maa nyt työskentelee, on se, millä tavalla luomme tällaista eurooppalaista tavallaan julkisuutta. Se voidaan tehdä Brysselistä käsin, se voidaan tehdä myös yksittäisissä kansallisvaltioissa, ja minusta tämä on aikamoinen ongelma, koska jos me haluamme luoda yhteen kuuluvuutta ja eurooppalaista identiteettiä, niin silloin se vaatii myös tällaista eurooppalaista yhteistä julkista elämää myös. Ja siihen liittyy nimenomaan tämä ohjelma Kansalaisten Eurooppa. Ja en nyt ihan kaikkia tiedä tästä ohjelmasta, mutta haluan painottaa valiokunnalle, että minä toivon suoraa, hyvää vuoropuhelua valiokunnan kanssa tästä ohjelmasta ja toivon, että sitä kautta me voisimme ehkäpä ylittää muutamia virallisia ongelmia, jotka liittyy tähän päätöksentekomenettelyyn. Puheenjohtajamaalle on tärkeää käydä vuoropuhelua valiokunnan kanssa ja kuten sanottua, edustaja Lökkegaard, hänellä oli ihan hyvä näkökulma tässä. Se, miten me tuemme tätä eurooppalaista, eurooppalaisuutta ja miten kansalliset parlamentit työskentelevät. Ja kansalliset mediat ennen kaikkea. Miten kansallinen media ottaa, ottaisi vakavasti eurooppalaisen keskustelun ja ja sitä kautta voitaisiin tuoda mukaan sitten kansallisia näkökulmia ja sitä kautta ehkä osallistuisi omaan kansalliseen vuoropuheluun. Ja ole, olemme tästä tietoisia ja pyrimme toteuttamaan tämän. Eh, Kiitos. Ehkäpä me kertoisimme ministerille vielä, että Lökkegoodin ydin tässä on se, että tässä kysymyksessä, tässä ohjelmassa meille ei ole myönnetty yhteispäätösmenettelyä 2007 tilanne ei ollut näin, ei se ollut aikaisemmin näin, vaan se oli niin, että aina tällaisissa ohjelmissa meillä oli yhteispäätösmenettely siitä lähtien, kun vuodesta 1992 on ollut yhteispäätösmenettely. Ja sen vuoksi uskon, että nimenomaan tässä ohjelmassa, jossa me poliitikkoina vaalipiireissämme kuulemme paljon, että tämä ei olekaan yhteispäätösmenettelyn alun, al, alainen, vaan meitä vain kuullaan. Eli siis kaikki päätökset tehdään meidän päittemme yläpuolella. No eihän se nyt ole ihan normaalia, näin ystävällisesti sanottuna. No niin, me pyrimme oikeudellisin keinoin tätä tilannetta ratkaisemaan – Olemme olleet yhteydessä oikeudelliseen yksikköön. Olen pyytänyt, että he selventävät tilannetta minulle. Minä en todellakaan voi uskoa, että tämä on totta ja oikein ja nimenomaan heti Lissabonin sopimuksen jälkeen. Tämä on ihan pöyristyttävää. Mutta herra ministeri, pyytäisimme, että se mitä teillä ikinä on mahdollista tehdä neuvostossa, te- tekisitte sen. Eli tukisitte meidän vetoomustamme niin, että meidät otetaan mukaan yhteispäätösmenettelyyn, koska vain yhdessä me luomme parhaat ratkaisut. Kiitän teitä teidän vastauksistanne, kiitän kollegoita tästä innokkaasta keskustelusta. Ja toivotan puheenjohtajamaalle kaikkea hyvää. Missä voimme olla avuksi, me olemme. So, wir kommen jetzt zu Punkt 13 unserer Tagesordnung. Europe Siirrymme kohtaan 13 esityslistalla. Euroopan kansalaisten teemavuosi. Edustaja Verja. Je m'excuse. Huh? Whole Denmark is leaving. Est-ce que tout le monde... Ovatko kaikki ihmiset, ne, jotka eivät halua osallistua seuraavaan keskusteluun kansalaisuudesta, voisitteko kiirehtiä ulos hiljaisesti? Kiitos paljon. Rova Verja, saatte puheenvuoron arvoisa puhemies Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minä haluan esitellä teille tämän lainsäädäntölausuntoluonnoksen, joka liittyy eurooppalaiseen kansalaisvuoteen, joka olisi siis eurooppalaisten kansalaisten teemavuosi 2013. Ensinnäkin tässä se on ihan seur- jatkumoa siihen mietintöön, jonka hyväksyimme Lokkegaardin johdolla joka liittyy suoranaisesti kansalaisuuteen. 2013 on 20. juhlavuosi, kun perustettiin Euroopan kansalaisuus ja tulee e, edeltämään parlamentin uudistumista vuonna 2014. Eli tällä tavalla voimme todella antaa kansalaisuudelle sille kuuluvan arvon. Osaamme arvottaa Lissabonin sopimuksen artiklaa numero yksi, jossa puhutaan, että tämän uusi vaihe, kun puhut, luodaan eh, unioni, jossa kansalaiset ovat paljon lähempänä toisena ja jossa tehdään päätöksiä mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä, lähellä kansalaisia. Tässä ovat ne tosiasiat, mutta se ei ole kuitenkaan keskustelun kohteena tänä päivänä. Tämä eurooppalainen kansalaisten teemavuosi pitäisi olla sellainen, että saamme kansalaiset siihen mukaan. Mutta miten he itse mieltävät tämän osallistumisen Euroopan rakentamiseen, mutta meidän pitäisi myös näyttää, kuinka paljon annamme painoarvoa kansalaisten osallistumiselle. Mutta aina tällä hetkellä voidaan sanoa, että ainakin meillä te esitetyt päätökset ovat aika kaukana tämän teemavuoden hengen, hengestä. Ainakin juridisessa mielessä komissio komissio on sanonut meille ainakin ehdotuksessaan, että pitäisi saada kansalaiset hyvin tiiviisti tähän päätöksen mukaan, mutta käsitteen se on hylännyt, mistä ei haluttu kansalaisvuotta, niin kuin me ehdotimme tässä mietinnössä perusoikeuksista, vaan kansalaisten vuosi. Se on vähän eri asia ja sekin näkyy hyvin siinä ehdotuksessa, joka on meille lähetetty. Voimme tiivistää sen sillä tavalla, että tässä on kuilu kansalaisten ja Euroopan toimielinten välillä. Kansalaisilla on oikeuksia, joita he eivät tunne. Tämä on ainakin tällä hetkellä täysin kestämätön eli riittämätön tilanne. Kysymykset ovat rajattuja on vain rajattu oikeudet vapaaseen liikkumiseen ja on olemassa jarruja, jotka estävät kansalaisia asettumasta muuhun kuin oman kotimaahansa. Tässä haluttaisiin poistaa esteet vapaalta liikkuvuudelta. Sehän on tavoitteena. Minä haluan mainita, että meillä on ollut jo tämä Euroopan liikkuvuusteema vuosi, muistaakseni 2006, eikä meillä nyt ole mitään intressiä ruveta tekemään samaa asiaa tämän kansalaisten teemavuoden kanssa, vaikka liikkuvuusongelmiakaan ei ole lähestulkoonkaan kaikkia ratkaistu. Kävin keskusteluja varjoesittelijöiden kanssa meidän valiokunnastanne kuin live-valiokunnasta, koska olen live-valiokunnassa varjoesittelijänä. Meidän on vähän vaikea yhdistyä tähän vähän hajautettuun kansalaisvisioon. Minä haluaisin parantaa tätä nykytilannetta ja haluaisin ottaa siihen huomioon tällaisen kulttuuriulottuvuuden, koulutus- kasvatusulottuvuuden ja myös tiedostaa vähän paremmin, kuinka paljon on edetty Lissabonin jälkeen. Mutta vielä on paljon tehtävää eihän tämä aspekti ole kokonaan unohtunut komissiolta, mutta se on siellä vähän marginalisoitunut. Ei ole kyse siitä, että lähdetään tekemään uudestaan edustaja Lokegaardin mietintöä. Se hyväksyttiin juuri tänä aamuna, mutta pitäisi pystyä näkemään, miten tämä kansalaisten teemavuosi voisi viedä asioita eteenpäin. Lausuntoluonnoksen, jonka teille jätän. Siinä on vähän tarkistusomainen luonne, koska on kyse lainsäädäntötekstistä. 30 tarkistusta, noin puoli riittää liittyy johdantoosaan. Siinä keskitytään nimentämään osallistuvaan demokratiaan, kansalaisten koulutukseen, myös enemmän kansalaiskoulutukseen, jotta se integroidaan tähän mm, etukäteisoppimiseen ja kansalaisten pitäisi myös tajuta Euroopan historian ulottuvuus. Tässä on kyse myös monista kulttuurikoulutusohjelmista, joiden avulla taataan tämä oppimismahdollisuus Euroopan kansalaisille. Tarkoittaa Tarkistukset liittyvät myös sananvapaukseen, median, sananvapauteen, median rooliin, kulttuurin rooliin ja kuinka tärkeää on tunnustaa kulttuurin monimuotoisuus ja monikielisyys. Minä olen myös pyrkinyt korostamaan meille pysyvää huolenaihetta, eli saada kaikki osapuolet tähän toimimaan mukaan, korostaa nuorison roolia, yhdistysten roolia ja kulttuuritoimijoiden roolia. En lähde tässä esittelemään yksityiskohtaisesti 30 tarkistusta. Kolme kohtaa ottaisin esille. Ensinnäkin oikeusperusta. Komissio perusti päätösehdotuksensa artiklaan 21 ja ainoastaan kohtaan kaksi perustuen. Se selittää tämän hyvin erityisen prisman, jonka läpi tätä asiaa tarkastellaan. Siinä tuskin viitataan artiklan 21 kappaleeseen, jossa puhutaan eurooppalaisen, eurooppalaista kansalaisuudesta, mutta vielä vähemmän artikloihin 10 ja 1 viitataan, jossa puhutaan osallistavasta demokratiasta ja EUn toimielinten roolista kansalaisyhteiskunnassa en ehdota teille myöskään näitä. puhu teille näistä tarkistuksista ihan sisällön kannalta tai oikeusperustan muuttamisesta, mutta suurin osa omista tarkistuksista menee siihen suuntaan. Ensimmäisenä niistä on ihan ensimmäinen ja sitten tarkistukset, joissa korostetaan artiklaa 165 ja 66 EUn toimintasopimuksesta siis sopimus EU-toiminnasta, eli muutokset oikeusperustaan omaavat ehkä seuraamusvaikutuksia. Niitä voitaisiin ottaa esille tietyllä tavalla. He voivat myös vaikuttaa Euroopan parlamentin toimivaltuuksiin, koska ainakin mitä komissio on meille kertonut, jos me lähdemme muuttamaan oikeusperustaa, niin silloin lähdetään yhteispäätöksestä pois sen ulkopuolelle. Ehdotan, että toimimme kiinteässä yhteistyössä Libe-valiokunnan kanssa, joka on aivan samaa mieltä tästä kohdasta. Lisäisin vielä, että mitä enemmän tarjoamme muutoksia, komission ehdotuksiin, sitä enemmän keskustelut ovat vaikeita neuvoston kanssa ja tässä sitten tulee viivettä päätösten toteuttamisen suhteen. Minä haluan kertoa, että komissio on aika huolissaan siitä ja se haluaisi, että päätökset tehtäisiin ennen kesäkuun loppua, jotta voisimme käynnistää työohjelman hyvissä olosuhteissa siinä mielessä, että Euroopan kansalaisten teemavuosi olisi onnistunut. Toinen asia, josta haluaisin puhua, korostaa, kuinka tärkeää on käynnistää ohjelmat. Tarkistukset 8 ja 17 puhuvat tästä. Me keskustelemme tällä hetkellä voimakkaasti talousarviosta tai ehkä tää, me vähän pelkäämme vähän muutoksia mm, näihin ohjelmiin. Kansalaisten teemavuosi olisi nimenomaan hyvä tilanne arvottaa niitä ohjelmia, jotka koskettavat suoraan kansalaisia. Kolmas kohta, talousarvio tämä kansalaisten teemavuosi ja jos seurataan ihan komission ehdotuksia tarkalleen, niin sillä olisi kaikista pienin budjetti, mitä on ikinä annettu teemavuodelle, miljoona 11 miljoonaa euroa. No, vapaaehtoistyölle 15 miljoonaa köyhyyden vastaiselle taistelulle. Mielestäni nämä luvut itsessään kertovat niille annetusta symboliarvosta. Komissio sanoo, että muita ohjelmia tullaan käynnistämään minä olin varjoesittelijänä vapaaehtoistyön vuodesta ja silloinkin meille kerrottiin tuota samaa vapaaehtoisvuoden mm, ohjelmien käynnistämisestä. Minä sanoin, pyysin komissiota kertomaan meille selkeästi, miten se hahmottaa asiat, mitkä ohjelmat voisivat olla käynnistettävissä. Odotan yhä ehdotuksia, tulen varmasti kertomaan teille niistä ja myös varjoesittelijänä teille tullaan tekemään selkoa niistä. Jos me lähdemme muuttamaan oikeusperustaa, meidän pitää saada uudelleen tasapainottelu näiden päätösten ja ehdotusten välillä, jotta todella otettaisiin huomioon Euroopan kansalaisuus sen koko ulottuvuudessaan talous- ja sosiaalikomitea ja alueiden komitea ovat samoilla linjoilla. Ja mielestäni on mielenkiintoista todeta, että että mm, alueiden komitea ja talous- sosiaalikomitea on ryhtynyt jo töihin, joissa me olemme olleet riittämättömiä. Loppupäätelminä tämän voisin sanoa, että tämä kansalaisten teemavuoden pitäisi olla loistava tilaisuus käydä keskusteluja haasteista, jotka liittyvät kansalaisiin, mutta välitettävästi ehdotukset ja päätökset ovat mm, paljon pidemmällä kuin mitkä, alemmalla kuin mitkä ovat meidän kunnianhimoiset tavoitteemme. Minä pyydän, minä kiitän tässä jo varjoesittelijöitä, yhteistyöhenkilöitä sekä komissiosta ja kaikista valiokunnista. Minä kiitän tässä myös komission edustaja, viestintää, pääosaston edustaja, joka on auttanut minua paljon, mukaan lukien viestintäosaston pääjohtaja. Haluaisin kiinnittää myös huomiota näihin aikarajoihin, määräaikoihin. Meillä on erittäin lyhyet määräajat. Keskustelimme äskettäin siitä. Meidän teillä tulee olemaan vain yksi viikko aika tehdä tarkistusehdotuksia. Miksi näin tiukka määräaika, jos me haluamme, että komis- libe valiokunta ehtii tarkastaa meidän tarkistuksemme. Meidän pitää olla tehokkaita ja reaktiivisia, reagointikykyisiä anteeksi. Ja varjoesittelijät pitävät seuraavan Strasbourgin viikon aikana kokouksensa, jotta voidaan tehdä paremmin työtä yhdessä. Ja kiitän tarkkaavaisuudesta. Kiitos Rova Vergia. Annan puheenvuoron Eräs kurjalle. Grazie, Presidente. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä, kun hän ottaa esille nämä huolenaiheet, jotka liittyvät budjettiin. Euroopan teemavuosi on tärkeä, kuten komissio on selvittänyt. Ja on tärkeää tarkastella tuota budjetin kohtaa uudelleen. Pitkälti se, mitä edustaja Vergia juuri totesi, kun hän tot, puhui Euroopan kansalaisuuden vuodesta, kun taas komissio sanoi, että siitä ei tule kansalaisuuden vuotta, vaan kansalaisten vuosi, ja hän selvitti siihen syynsä. Joten Esitän komission edustajalle myös tämän kysymyksen. Merkitseekö sitä, että vuosi alkaa konfliktein ja sen hyväksymiseen menee pitkä aika? Tämä on ensimmäinen kohta, jota mielestäni täytyy selventää. Meidän täytyy olla aivan selvä siitä, mihin suuntaan tässä ollaan myös. Kiitos. No, näyttää siltä, että komissio olisi ajatellut englantia, kun ne eivät halua käyttää sanaa kansalaisuus. Eli eihän sitä nyt tarvitse yhden maan toimia yhden maan mukaan toimia, kun muut eivät sitä epäile. No, meillä on komissio tällä paikalla. Herr Ott vai Tiveus, kumpi puhuu? Thank, thank you very much, uh, Chairman. And uh, first of all, I would like to thank the rapporteur. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää erittäin perusteellisesta työstä, joka koskee komission ehdotusta ja niistä hedelmällisistä keskustelusta joita meillä tänä aikana on ollut. Kulttuuri- ja koulutusulottuvuudet ovat todella tärkeitä Euroopan kansalaisten vuoden osioita. Ja nähdään, että eurooppalainen kansalaisuus myös perustavanlaatuisesti on yhdistetty kulttuuriin – ja oikeuksiin, jotka liittyvät siihen. Siitä syystä me kannatamme kaikkia näitä erilaisia toimintaohjelmia, joita on esitetty. Meillä on kuitenkin selvää, että näinä aikoina, kun puhutaan nyt talous- ja finanssikriisistä ja puhutaan luottamuspulasta, täytyy kyetä osoittamaan, että Euroopan unioni on osa ratkaisua sillä muussa tapauksessa aivan perustellusti meitä voidaan pitää osana ongelmaa. Siitä syystä komissio on ollut sitä mieltä, että meidän täytyy paremmin selittää sitä, mitä Eurooppa tekee, kun puhutaan mahdollisuuksista ja ratkaisuista ja mitä EU tarjoaa kansalaisilleen tänä päivänä. Tämä meritsee hyvin konkreettisesti siis sitä. Ja siitä syystä olemme sitä mieltä, että meidän mielestämme suora yhteys oikeuksien, poliittisen sitoumuksen ja kansalaisosallistuvuuden välillä. Nämä voidaan yhdistää toisiinsa ja kun puhutaan kansalaisuudesta, sehän oli yksi näistä kysymyksistä, kun puhutaan Euroop- kysytään Euroopan kansalaisista, mitä teidän mielenne tulee, kun puhutaan kansalaisuudesta, niin periaatteessa puhuvat silloin liikkumisvapaudesta, että se on yksi perusoikeuksista samalla. Toistuvasti on osoitettu, että myös muun muassa näissä päätösosumista, joita tästä talosta on tullut, että kansalaiset eivät tunne oikeuksiaan ja niitä mahdollisuuksia, joita EU tarjoaa kansalaisilleen, jotta nämä voisivat elää elämänsä paremmin ja hyödyntää niitä mahdollisuuksia, joita heillä on. Tässä on ollut kysymys siitä, että myös näitä esteitä tunnistetaan ja siitä, että tietoisuutta lisätään sanan aikaiseksi kiehtovaa keskustelua kansalaisten välillä. Olemme puhuneet myös kansalaisoikeuksista, jotka eivät yksinomaan rajoitu siihen, että puhuttaisiin liikkumisvapaudesta tai elinpaikan valitsemisen vapaudesta. Tässä on paljon erilaisia oikeuksia, sosiaaliset oikeudet, yhteiskunnalliset oikeudet, kaiken näköiset muut oikeudet, jotka ovat tärkeitä kansalaisille heidän jokapäiväisessä elämässään. On myös todettu, että kun haluamme hyödyttää tätä eurooppalaista kansalaisvuotta ikään kuin sateenvarjon, joka kattaa erilaisia toimia. Hyvin monet asiat voidaan tämän otsakkeen alle sopeuttaa. Ja meille Euroopan kansalaisten vuosi on sisällyttävämpi, jos näin voisi sanoa, kuin kansalaisuusvuosi. Näin ollen puhuttelemme kaikkia Euroopan kansalaisia, nuoria, koululaisia ja niin edelleen, emmekä halua poissulkea mitään ryhmiä kun esittelijä myös puhuu siitä, että emme viittaa uusiin oikeuksiin, jotka löytyvät Lissabonin sopimuksesta, niin se ei ole aivan oikein, koska olen viitannut myös artikloihin 10 ja 11, kuten myöskin uuteen kansalaisaloitteeseen, joka on tulossa ja tulee siis voimaan tänä vuonna. Ja tietysti kysyttiin myös sitä, minkälaiset muut ohjelmat voidaan ottaa käyttöön. Meillä on pitkä ohjelma ja politiikkaluettelo, joka voidaan ottaa käyttöön tänä vuonna. Meillä on Youth in Action, muita ohjelmia työllisyyspuolella. Ja mielelläni tarjoan teille luettelon näistä mahdollisista ohjelmista ja muista välineistä, joita komissiolla on käytettävissään, jota me voimme siis ottaa käyttöön. Me olemme nyt keskustelemassa kaikkien kumppaniemme kanssa, siis sekä komission sisällä. Ja odotamme saavamme myöskin läheistä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa. Meillä on myös ryhmä, joka on komission kumppanina, kun pyrimme tekemään parhaamme tänä vuonna. Me toivomme, että tämä on sellainen vuosi, jossa komissio ei sanele, mitä tehdään, vaan tässä lähdetään liikkeelle tuolta alhaalta, puhutaan osallistumisesta. Ja loppujen lopuksi kysymys on siitä, mitä kansalaiset odottavat EUlta. Kysymys on siis siitä, että asetetaan kaikki toimijat liikekannalle sekä kansalaisyhteiskunnassa että toimielimissä. Lisäksi sitten kysymys budjetista, mikä liittyy siihen, minkälaisia ohjelmia voimme ottaa käyttöön. Ja haluamme varmistautua siitä, että ne ovat kaikki hyödynnettävissä. Tässä tilanteessa olemme päättäneet olla pyytämättä lisätoimivaltuuksia, koska nyt on käsillä kriisi ja on sellainen käsitys, että eurooppalaiset teemavuodet ovat kalliita, eikä oikein nähdä, mitä tuloksia niillä saadaan aikaiseksi. Otamme käyttöön kaikki välineet, joita meillä on, erilaiset ohjelmat yhteisessä eri organisaatioiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa, ja tämä mahdollistaa sen toivottavasti, että meillä on riittävä budjetti. Tähän uudelleenalkointiin jätetty summa on riittävä, jotta voimme ottaa käyttöön tietyn rakennepohjan tälle työlle. Tämä tietysti riippuu pitkälti koordinoinnista ja yhteistyöstä muiden tahojen kanssa. ehdotuksia tämän vuoden tavoite näkyy myös tästä kansalaisuusmietinnöstä ja siitä tosiasiasta, että kansalaiset eivät pääse täysin nauttimaan oikeuksistaan, koska he eivät ole niistä tietoisia riittävästi. Haluan siis painottaa sitä, että painopisteenä sellaisena kuin se tässä on muotoiltu ja oikeusperustana on komission ehdotus, Ja toivomme, että tämä selvitys tulee myös täällä parlamentissa hyväksytyksi ja arvostetuksi. Kiitoksia. To get an answer, why you choose another... Miksi te olette valinneet toisen otsikon? Mikä tämän uuden otsikon takana on? Citizenship. Kansalaisuus. Sillä ei ole mitään erityistä oikeusperustaa varsin ensinnäkin siis oikein tuolla sopimuksessa. Ja siitä syystä olemme valinneet artiklan, joka viittaa niihin lisäoikeuksiin, joita kansalaisille on tarjottu kansallisen kansalaisuuden Suomen oikeuksien lisäksi. Ja tuo luku sopimuksessa viittaa kansalaisten oikeuksiin näillä eri aloilla, jotka mainitsimme. Kuulen, että Täällä viitattiin myös yhdistyneessä kuningaskunnassa käytyyn keskusteluun, mutta se ei kyllä ollut tässä meidän pohdintojemme taustalla. Hän sanoi, että ensimmäinen helmikuuta on määräaika. Se on hyvin lyhyt määräaika, mutta pyritään toimimaan ja parantamaan, jos se on välttämätöntä. Kokoonnumme Strasbourgissa ja kiitos työstänne, edustaja Verja. No niin. Punkt. Vielen Dank. No niin, kiitos. Sitten on kohta 14. Koordinaattoreiden päätösten hyväksyminen. Onko mitään vastustusta? Ja niin. Niin, pyysin, että, että Olivarsin ja että te huomioisitte tämän Olivarsin kirjeen näistä tutkimuksista. Onko siihen mitään huomioita? tut mir leid, äh, ich hab zu dem... Niin, tämä toinen kohta, eli ehdotus siitä, siitä joka liittyy tutkimukseen näistä jalkapallopelaajien agenteista. No, jos me nyt rajaamme sen vain jalkapalloon, niin se on hieman pieni. Enkä minä löytänyt näistä perusteluista, että onko tälle jokin perustelu. Minulla on enemmänkin sellainen kysymys, että meillä muissa urheiluissa on suurempia ongelmia kuin jalkapallossa, jossa on ainakin jonkinnäköistä itsesäätelyä. Joten minä haluaisin, että tätä laajennettaisiin urheiluun kaiken kaikkiaan, eikä ainoastaan jalkapalloon. En tiedä, mitä mieltä muut ovat. No, tämä on ihan oikeutettu huomio. Onhan tätä jääkiekossa ja muussa. Uinnissa. No, rouvathan ovat paikalla. Kertokaa olivarisille haluaisimme tietää, voisitteko tätä laajentaa sitten hieman laajemmin urheiluun. No niin, tämäkin on hoidettu nyt sitten. Koordinaattoreiden päätökset on hyväksytty. Seuraava kokous 29. helmikuuta. Meillä on silloin kokonainen päivä. Ei vain puoli ja puoli, vaan yksi kokonainen päivä 29. Kiitos hyvästä yhteistyöstä eilen ja tänään. Olemme käynnistäneet työvuotemme hyvin ja toivon mukaan saamme aikaan kaiken näköistä. Hyvää ruokahalua!